sono stato autorevolmente sollecitato. No niin, meidän puolemme käännettiin erään kollegan puolelta. Hän oli täynnä ruoltainen kollega, että hän pyysi, että heti miten ryhtyisimme hommiin. Eli käsityslistan hyväksyminen. Siitä on toimitettu eilen päivitettykin versio. Siellä on uusi kohta Nimittäin komission jäsen Fyyle kertoo tiedonannosta, joka liittyy naapuruspolitiikan tarkistamiseen. Nyt We appear to have a problem with the translation because... Täällä tuntuisi olevan tulkkausongelma. Täältä kuuluu ranskaa ja englantia vuorotellen jatkuvasti. Voitaisiinko se korjata? Primo punto. Ensimmäinen kohta esityslistan hyväksyminen. Päivitetty versio on toimitettu eilen. Toimiko nyt? No. Ei. Alors, le premier point, c'est la... No niin, ensimmäinen kohta. Esityslistan hyväksyminen.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 Eh, chiedo alla cabina... No niin, käännön Englannin kopin puoleen. Ne, jotka, voisitteko puhua ne, jotka siellä kääntävät? Okei, okay, okei. Okay. Bene, allora... No niin, hyvä. As, vielä askel taaksepäin. Esityslistan hyväksyminen on ensimmäinen kohta. Päivitetty versio esityslistasta on toimitettu teille eilen. Sinne on tullut uusi kohta nimittäin me kuulemme komission jäsen Fyyleä. Naapuruspolitiikkaa koskevan tiedonannon tarkistamisesta. Ja Islannin ulkoministeri vierailu on puolestaan peruttu johtuen näistä tulivuori-ilmiöistä. Provaan. Secondo punto l'approvazione. No niin, se on hyväksytty. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 12. ja 13. huhtikuuta 2011 ja 19. 20. huhtikuuta 2011. Jos ei niihin ole mitään vastalauseita, niin nämä pöytäkirjat on näin hyväksytty. Sitten kolmas kohta, korvaan täällä siis puheenjohtaja Albertiinin hän on jäänyt, joutunut jäämään merkiten poliittisten kysymysten vuoksi Italiaan ja valitettavasti ei voi täällä johtaa puhetta. Minä pyrin nyt korvaamaan hänet mahdollisimman hyvin. Kerrotakoon teille, että 8. syyskuuta pidettävä kokous on peruttu. Sen sijaan me kokoonnumme maanantaina 12. syyskuuta Strasburgissa. Kohta neljä. kuusi jäsentä ulkoasianvaliokunnasta kävi Uzbekistanissa 26. huhtikuuta tänä vuonna. Sen jälkeen valtuuskunta kokoontui 28. huhtikuuta. Siellä oli kahdeksan edustajaa. ja kävivät myös Turkmenistanissa. Edustaja Anna Gomes johti Uzbekistanin vierailua. Svoboda oli molemmissa ryhmissä mukana. Tervetuloa. Bartolotsi korvasi hänet. Eli puheenvuoron saavat Svoboda ja Gomez. He voivat kertoa näistä tärkeimmistä johtopäätöksistä vierailun jäljiltä. Eh, Gomez voisi aloittaa. Grazie, signor Presidente. Uh, I, I, um, I would like to uh, Haluaisin raportoida sitten parlamentin vierailusta Uzbekistaniin. Pääjohtopäätös kaikilta jäseniltä Uzbekistanista oli, että nyt kyseessä on maa, johon täytyy sitoutua paremmin, ei järjestää, ottaa mukaan, huolimatta näistä suurista ongelmista. Erityisesti siis ihmisoikeuksissa. Ihmisoikeustilanne on vieläkin synkkä. Erityisesti työ, lapsityövoiman käyttö on hyvin laajalle levinnyt melkeinpä jopa valtion politiikkaa. Yritettiin ottaa näitä asioita esille isäntien kanssa. Heillä oli tietysti eri näkemyksiä kuin meillä – Yritettiin jopa kieltää, että olisi lapsityövoimaongelmaa. Yksi sikälisen parlamentin jäsen näin sanoi. Mutta he kuitenkin keskustelevat asiasta ja yrittävät tietysti ottaa esille EU-ssa olevia puutteita – Mutta no tietysti me otimme esille, että EU itse ottaa esille puutteita perusoikeuksissa EUssa itsessään. Ja tässä mielessä täytyy sanoa, että otettiin esille konkreettisia tapauksia. Vierailun jälkeen minun täytyy sanoa, Heidi Hautalan kanssa kysyimme Uzbekistanin suurlähettiläältä tai pyysimme häntä ottamaan vastaan pidätettyjen luettelon, josta tiesimme. Lähettiläs hyvin nopeasti tuli pakeillemme ja antoi nopeasti meille kirjallisen vastauksen. Vastauksia nyt sitten analysoin. Mutta haluaisin panna merkille, että lähettilään toiminta todellakin osoittaa halukkuutta, jota löysimme Uzbekistanista lähteä keskusteluun EUn kanssa, mikä on erilaista kuin aiemmin jonkin verran, mukaan lukien ihmisoikeusasiat, huolimatta näistä suurista näkemyseroista. Ihmisoikeuksista haluaisin sanoa, että Antijan perilöily mainitsimme siellä ja kansainvälisen tutkimuksen puolueettoman tarpeen. Virallinen kanta on se, että asia on loppuun käsitelty ne tapaamiset, joita meillä oli joidenkin harvojen kansalaisjärjestöjen kanssa, ihmisoikeuspuolustajien kanssa, niin niiden pohjalta voisi olettaa, että todellista edistystä ei tulisi, jos Andijan otetaan esille koko ajan, pitäisi keskittyä muihin tärkeisiin asioihin. Saimme selville myös, että Uzbekistan, joka hyvin tunnistaa keskeisen asemansa Keski-Aasiassa, kun siellä on eniten ihmisiä, siellä on hieno kulttuuriperinne esimerkiksi, perintö, siellä pannaan painoa myös EU-suhteelle, että sen että sen kautta voidaan ratkaista ongelmia, joilla on alueellinen luonne, vesiongelma nimittäin, jolla on suuret ympäristölliset vaikutukset Uzbekistaniin ja koko alueelle. Ja tietysti siinä mielessä meillä oli tunne, että Uzbekit siellä olivat kiinnostuneita siitä, että EU olisi auttamassa heitä vaikeissa suhteissa naapurien kanssa. Veden vuoksi, mutta muidenkin syiden vuoksi. Tässä mielessä, kun otetaan huomioon nämä naapurussuhteet, he jonkin verran kritisoivat sitä, että me olemme taipuvaisia katsomaan koko aluetta suhteessamme, ja he haluaisivat jopa, kun ajatellaan yhteistyöhön alkoitua rahaa, niin odottaisivat eri lähestymistapaa. He ehdottavat, että EU ikään kuin ottaisi kantaa Kasakstanin johtajien esimerkiksi. Ihmisoikeuksissa ja muissa äh, kohdissa, niin maatalous uudistuksen kautta voitaisiin vaikuttaa asioihin. Lapsityövoiman kautta liittyy paljon puuvillaan. Ja se, että siellä täytyy olla manuaalista työtä, niin se liittyy tähän. juuri tämä puuvillan tuottamisen kulttuuri. Otettiin esille monia muita konkreettisia tapauksia. Peruskysymys tiedon vapaudesta, jotta vuorovaikutuksen voisi olla hedelmästi millä tahansa alueella, tekninen alue mukaan lukien, jossa on paljon kiinnostusta EU-yhteistyöhön. On tempusohjelma siellä meneillään, jota kovasti arvostettiin kansallisyhteiskunnan edustajat valittivat, että on hyvin vähän tietoa siitä, vähän mahdollisuuksia Uzbekistanin kansalaisille hakea ja valittaa tavasta, jolla valtio antaa opiskelurahaa ulkomaan opintoihin. Järjestöjen piirissä oli kiinnostusta ja tietysti emme nähneet kaikki ihmisiä, joita haluaisimme nähdä, koska joidenkin kommunikaatio-ongelmien vuoksi emme löytäneet, tai siis emme lö- sanoneet selville, missä se tiedotusongelma, kommunikaatio-ongelma sattui, niin monet ihmiset eivät tulleet paikalle. Ehkäpä he ajattelevat, että tullessaan paikalle olisivat asettuneet alttiiksi vaaralle. Mutta se, että saataisiin aurus yleissopimus ratifioiduksi Uzbekistanissa, jolla on suuria ympäristövaikutuksia, mutta myöskin demokraattisten proseduurien mielessä, niin sitä kansalaisyhteiskunnan puolelta ehdotettiin. Ja tietysti Muitakin demokraattisen reformin näkökohtia otettiin esille. Jotkut kansallisyhteiskunnan edustajat olivat sitä mieltä, että Euroopassa toimivien toisenettielyryhmien toiminta on tärkeää. Sitten myös talous, taloudellisten siirtolaisten Venäjällä toiminta. Sielläkin he voivat olla tämän muutosvoiman kantajia. Mutta sanoisin, että täytyy sisältörikkaammin lähteä mukaan ihmisoikeuskysymyksiin. Nyt kesku- vuoropuhelu on ty- aika tyhjää. Sen täytyy perustua konkreettisen esille otettuihin tapauksiin. Tätä varten tarvitaan muutakin kuin Eurooppa-talo. Siellä tarvitaan edustusto Uzbekistanista sellaisia, jotka ovat astunalaisia meille, että ei todellakin halua tehdä sen tien, jonka haluamme sillä tekevän, tehtävän ihmisoikeusalalla. Ja todellakin vastata siihen vaatimukseen, että EU tulee aktiivisemmaksi siellä alueellisella tasolla, kun pyritään ongelma, ratkaisemaan monia näistä ongelmista, jotka voidaan todellakin ratkaista vain alueellisessa yhteistyössä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Gomes. Edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. I... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sitä kiitokseni kaikille kollegoille, jotka olivat osallisena valtuuskunnassa. Kiitäisin Annan Gomezia erityisesti, mahdollisesti ulkoasian valiokuntaa, myös ihmisoikeusjournalivaliokuntaa. Matka oli oikein hyvä palaisin siihen, mitä sanottiin siitä, että meidän pitää jotenkin osallistua. Ei voida ajatella, että me haluamme öljyä, kaasua, ihmisoikeuksia, kehitystä kohti demokratiaa, mutta me emme ole siellä läsnä. Meidän pitäisi tehdä siis kunnollista työtä. Huomenna komission jäsen Fyyle esittelee naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelun, ei ainoastaan etelä, myös itä. Kuitenkaan meillä ei ole siellä edustustoja. Molemmissa tarvittaisiin Euroopan läsnäoloa sitoutumista alueelle. Turkmenistanin osalta avautumisprosessi on vähän uudempi ja varovaisempi. Me tiedämme ja he tietävät, että kaikki ei ole kunnossa, mutta me tarvitsemme kumppaneita, jotta voidaan käydä vuoropuhelua. Tämä on vasta alku. Ei enempää vielä. Toivomme kuitenkin, että tämä kehittyy. Keskustelu parlamentissa ei ollut oikeastaan keskustelua. Vastapuoli esitteli jotain ja me keskustelimme eri asia ulkoasiain, ulkoministerin kanssa. Paljon pitempi keskustelu kuin oletimme. Tiukka, sävyinen, mutta ystävällinen keskustelu. Tiesimme, että siellä oli muitakin. Kuuntelemassa salissa hän joutui puhumaan myös muille kuin meille osoittaessaan sanojan. Meidän pitää katsoa yksittäisiä ihmisoikeuskysymyksiä. Saimme yksittäisiä vastauksia, ei välttämättä tyydyttäviä. Yhdessä tapauksessa reaktio reaktio oli hyvä siinä mielessä, että yksi henkilö saatiin vapautettua mielisairaalasta. Mutta ihmisoikeuskysymyksiä pitää katsoa myös taloudellisina, sosiaalisina kysymyksinä, ei yksittäisinä ihmisoikeusrikkomustapauksina. Kyse ei ole siis ainoastaan tiettyjen yksilöiden tapauksesta, vaan yhteiskunnasta kaiken kaikkiaan. Edistystä varmasti on tapahtunut, mutta emme halua kuitenkaan ajaa yhtä toisen hinnalla, vaan me haluamme sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja myös huolehtia yksittäisten henkilöiden ihmisoikeuksista. Turkmenistanissa, samoin kuin Uzbekistanissa oli ennen, on pohdittu sitä mahdollisuutta, että voitaisiin perustaa oppositiopuolue. Ulkoministeri sanoi, että kyllä se mahdollista on nyt jo, mutta kukaan ei perusta uutta puoluetta – En tiedä, olisiko se ihan yhtä helppoa puolueen perustaminen Turkmenistanissa kuin meidän maissamme. Mutta meidän pitää joka tapauksessa ajaa kehitystä tässä eteenpäin. Kuten Hanakomme sanoi, Uzbekistanin osasta sama Turkmenistanin osalta. Avataan sinne EUn edustusta, osoitetaan, että olemme sitoutuneet. Meillä on tietenkin näkään mietintö vielä – esityslistalla. Minä periaatteessa voin tukea kaikkea sitä, mitä mietinnössä sanotaan, mutta en tiedä, en vielä ehtinyt puhua esittelijän kanssa, mutta pari asiaa pitäisi siihen hyväksyntään liittää. Tietenkin ensin pöytäkokouksen laitettava se esityslistalle – jos meillä on kumppanuus- ja yhteistyösopimus maan kanssa, niin parlamenttina meidän pitäisi ainakin päästä vuoropuheluun. Ensimmäistä kertaa menimme sinne viisi vuotta sitten. Skavarissa oli kokous, mutta ketään ei kiinnostanut meidän läsnäolomme. Nyt heitä kiinnosti ja meillä oli muutama hyvä kokous. Mutta ulkoministerille sanoimme selkeästi, että me haluamme nyt vastavuoroisuutta niin, että parlamentaarikot voivat tulla myös Brysselin tai Strasbourgin. Hyvin selvästi pitäisi sanoa, että tuollainen parlamenttien vuoropuhelu on tärkeää yhteistyökumppanuussopimusta ajatellen. Toisaalta joitain valmiuksia on ehkä riittävästi, että YK on erityisraportoija voitaisiin saada paikalle ehkä koulutuskysymyksistä, myöskin kidutuskysymyksiin liittyen ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä olisi hyvin tärkeää edistystä. Joten koska tämä sitten tuleekaan esityslistalle, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen siis, niin sitä edeltävät viikot pitäisi käyttää siihen, että nämä asiat selkeästi esitetään. Ensinnäkin siis se, että – YKonkin puitteissa pitää sitoutua ihmisoikeuskysymyksiin ja toisaalta pitää jatkaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, maan parlamentaarikkojen kanssa, tietäen, että nämä parlamentaarikot eivät ole samalla tavalla vaaleilla valittuja, mutta he olisivat kuitenkin valmiita tekemään meidän kanssamme yhteistyötä, käymään vuoropuhelua, joka muutaman vuoden kuluttua voisi olla yhtä vahva hyvin sujuvaa kuin Uzbekistanin kanssa – ja sitten vielä vahvempaa. Tässä minun raporttini. Meidän täytyy kyllä toimia tällä alueella. Se on välttämättömän tärkeää. Ajatellen demokratiaa, taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Se on varmasti meidän etujemme mukaista. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Kilnilsen vihreistä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja minä voisin jotain kertoa sen lisäksi, mitä valtuuskuntien puheenjohtajat jo totesivat. Se, että olemme tekemisissä näiden hallintojen kanssa, kuten tiedämme, ja ovat samaa mieltä, että siinä kärsivät nimenomaan väestön perusoikeudet. Minä haluan tätä tähdentää. Ei tiedetä mitään avointa shekkiä tämän tyyppisille hallinnoille. On hyvä muistaa, että 2009 EU poisti pakotteet Uzbekistanista sen jälkeen, kun Antisanin verilöily tapahtui, nyt ollaan jo tämän vuoden toukokuussa, ja täytyy muistaa niitä satoja kuolleita tai pakolaisia näiden tapahtumien jälkeen, 2005 toukokuun jälkeen, tuo, he, maassa heitä pidetään petturina, heistä ei saa edes puhua, ikään kuin heitä olisi olemassa. Tästä on puhuttava. Ei sitä voi noin vain sivuttaa, kun on kyse niin dramaattisesta tapahtumista. On hyvä muistaa, että EU päätti vuonna 2009 lopettaa pakotteet. Tiedämme, että jotkut maat halusivat enemmän kuin jotkut toiset tietystä syistä. Tuloksena on nyt se, että emme ole pystyneet selvittämään Danjisanin verilöylyäkään. YK on raportoijat eivät ole päässeet ei maahan eikä vankiloihinkaan ja kansallisyhteiskunnan ja viestimien sorto on vain pahentunut. Muistutettakoon vain minun tietääkseni viimeinen tapahtuma, kun suljettiin Human Rights Watchin toimistonne Taskentissa. Yksi lisämerkki vielä suhteistamme tämän tyyppisiin hallintoihin. Muistan, että myös, että Kazakstan sai Etyjin puheenjohtajuuden vuonna 2010, koska maan viranomaiset olivat luvanneet uudistuksia. Itse asiassa nyt tiedämme, mitkä tulokset ovat. Päinvastoin tilanne on mennyt taaksepäin ajatellen kansalaisoikeuksia tai ilmaisuvapautta, lehdistövapautta. Siksi minä nyt haluan tähdentää tätä riskiä, että annetaan hallinnolle vain avoin sekki. Vielä yksi seikka, joka mielestäni vaikuttaa tärkeältä se, että helposti me joudumme välineellistämisen uhreiksi. On niin olisi hyvä tähänkin kiinnittää huomiota. Minä olen saanut sellaisen vaikutelman, oikeastaan enemmänkin kuin vaikutelman, että uuspeikit ovat ymmärtäneet, että me olemme kiinnostuneita ympäristöstä ja ympäristönsuojelusta. Nyt meitä ei saa välineellistää tälläkään saralla. Nimittäin on hyvä muistaa, että hiljattain he ovat hyvin ylpeitä, että heillä on parlamentissa myös 15 paikkaa ympäristöaktivisteille, mutta nyt olen saanut tietoja, että ei se oikeastaan ole mitään ympäristöpuoluetta, ei oikeastaan mitään saada aikaan. Kuitenkin kukin alue on nimittänyt jonkun ympäristöstä vastaavan ja tämä henkilö on parlamentissa. Ympäristöstä puhutaan kyllä paljon. Täällä todettiin juuri vedenkeskeinen asema. Mutta mikä on paradoksaalista, Uzbekistan vastustaa kovasti meidän alueellista lähestymistapamme Keski-Aasiassa vetoaa Eurooppaan ainoastaan vesiasiasta sitten. Jos halutaan alueellista lähestymistapaa, niin totta kai täytyy antaa kansallishankkeelle etusia, mutta veden kohdalla kuitenkin sitten haluttaisiin meidän tukeamme. Meitä ei saa siis välineellistää. Jos ajatellaan Rogunin patoa, siitähän nyt on lähinnä kyse erityisesti. Tiedätte, sinne on ollaan rakentamassa valtavaa patoa kielteisenä vaikutuksena ympäristölle. Mutta eikö tässä kysymyksessä pitäisi miettiä yhtä lailla myös puuvillan tehoviljelyä, sekin on yksi syy näihin vesiongelmiin. Ja totta kai, jos ajatellaan, missä kurjassa tilassa on kastelujärjestelmät, se on täysin sivutettu. Siis miettikääpä tarkkaan tätä välineellistämisen vaaraa ympäristöasioissakin. Lopuksi haluaisin tähdentää tästä toista seikkaa, siitä ei tule ollut puhetta tässä hiukan täydennän, Afganistan nimittäin. Ei nyt saa unohtaa sentään, että jos Euroopan unioni ainakin jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että on erittäin tärkeää ylläpitää hyviä suhteita Uzbekistaniin ja Turkmenistaniin, niin kaiketi sitäkin syytä, syystä, että näin päästään paremmin Afganistaniin etelän kautta, Pakistanin kautta läpikulku on käymässä yhä vaarallisemmaksi ja vaikeammaksi. Siksi on sanottava julki, että unioni ja jäsenvaltiot ovat mukana Afganistan sodassa ja ovat tästä kantaneet huolta. En tässä nimitse, nimiä anna, mutta esimerkiksi Afganistan on pystytty kotiuttamaan nimenomaan Turkmenistan kautta loukkaantuneita sotilaita. Tämä on tärkeä kysymys. Jos ajatellaan Uzbekistan Afganistan välistä rajaa, niin siellä on muun muassa sotilastukikohta, tusina verran saksalaisia helikoptereita, eli sotilastukikohta siellä on. Huomioitakoon tämäkin. Helposti todelliset syyt unohtuvat. Taipumuksena usein, että siksi eri tekosyin halutaan näitä suhteita vaalia ja unohdetaan totuus. Esimerkiksi Afganistanin. Totta kai se on vaikea palaa, mutta joka tapauksessa Afganistan on tärkeimmällä sijalla ja tässä ihmisoikeudet, ilmaisuvapaus kärsivät noille alueille. Sen halusin minä sanoa. Ja sitten vielä yksi tärkeä seikka. Toukokuun alussa on Rova Ellen Clark, joka kävi Afganistan, Turkmenistanissa ja hän kävi ihmisoikeustoimistossa – hän on todennut, että Turkmenistan harjoittaa sisä- ja ulkopolitiikkaa rakentavaa. No, mietinpä vain. Täytyy nyt kuitenkin pitää mielessä, että meillä on YK on kirjoituksen vastainen komiteakin olemassa, joka on valmistelemassa raporttia. Sen pitäisi olla valmis aika piakkoin. Me tiedämme jo nyt, että kun kirjoitusta käytetään maassa ja tiedot ovat kammottavia. Eiköhän tämäkin ole muistettava, ettei lähetetä ristiriitaisia viestiä näistä maista, kun siellä on kammottavia käytäntöjä, pahimpia, mitä ylipäätään Palentaassa on käytössä. Ja se, sen sijalla, rinnalla puhutaan kovin suotoisan sävyön. Pitäisi todellakin valaista näitäkin näkökohtia tässä keskustelussa. Kiitos. Merci. Kiitos, parahi kollega. Seuraavaksi Rova Hautala. Thank you very much, Chair. Uh, I have... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään lisättävää Rova Gomesin sanomaan Uzbekistanista ja oli miellyttävää työskennellä hänen ja Svoboran ja kollegoiden kanssa Turkmenistanin osaltakin. Haluaisin keskittyä Turkmenistaniin kahdessa kohtaa. Ensinnäkin muutama huomio ihmisoikeustilanteesta, josta me olemme kovasti kiinnostuneita. Herra Provera, varmaan muistatte, että kun olitte puheenjohtajana valiokunnan kokouksessa talvella, niin teimme päätöksen, että tarkkaillaan tilannetta lähemmin ihmisoikeuksien osalta, kun otetaan huomioon PCAan tuleva, PCA-sopimuksen tuleva allekirjoittaminen. Se saattaa olla avautumassa, mutta kuitenkin ainakin minä en huomannut melkein mitään positiivisia viestejä. Minun täytyy sanoa, ehkäpä se sillä poikkeuksella, että uskon, että hallinto on todennut, että tai se on tajunnut, että Niesoviin tukeutuminen, aiempaa diktaattorin tukeutuminen ei ole hyvä talouden ja yhteiskunnan kannalta, joten merkkejä on siitä, että että tällainen ajatusmalli olisi hävi, häviämässä. Mutta anekdoottina kerron, että kun venäläisessä koulussa vierailimme, jossa enimmäkseen on suuret koulumaksut ja äh, Venäjän kansalaiset käyvät koulua ja ruhnamaan siellä myöskin äh, tämän diktaattorin opetuksia opetettiin, mikä minua hämmästytti. Mutta se, mitä parlamentti on sanonut tarpeesta, että täytyy parantaa ihmisoikeustilannetta en oikeastaan voi nähdä, että mitään merkittävää olisi muuttunut. ACRC, punaisen ristin kansainvälinen komitea, ei pysty toimimaan vapaasti vieläkään vankiloissa. Poliittiset vangit, niitä on paljon edelleen matkustusrajoituksia, ei pääs, päästä tapaamaan riippumattomia kansalaisjärjestöjä ja YK on me eivät todellakaan pysty toimimaan vapaasti maassa. Joten kysymys on, Eikö meidän nyt tässä tilanteessa pitäisi pyytää edustajamme Turkmenistanissa ja täällä Brysselissä äh, sanomaan selkeästi sen, että tarvitaan positiivisia merkkejä ennen kuin PCA-sopimus voidaan allekirjoittaa. Ja yksi vaatimuksesta, joka mielestäni on erityisen tärkeää, on se, että YK on erityisraportoijan pitäisi päästä maahan ja haluaisin ottaa esille hänen roolinsa, erityisesti erityistarkkailijan kirjoituksen osalta, koska niitä, sitä näyttää tapahtuvan vankiloissa. Uskon se, että se viesti, jonka annamme jäsenvaltioiden lähetille, jotka Askelassa tapasimme, niin heidän pitäisi käyttää tulevat viikot ja kuukaudet niin, että he ottaisivat ihmisoikeusasiat hyvin vakavasti, kun he asioivat hallinnon ja hallituksen kanssa niin, että saataisiin, pystyttäisiin nyt samaan aikaan edistystä. No sitten institutionaalinen asia. Kaikki varmaan muistavat, että Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan tammikuun lopussa, helmikuun alussa vaati erityistä valvontamekanismia. Miksi? Koska tämä on yksi sortavimmista maista maailmassa. Ja siitä huolimatta sen kanssa on monenlaista vuorovaikutusta. Ulkosuudenhallinto on hylännyt vaatimuksemme erityisvalvontamekanismista ja tästä on jo keskusteltu laajennetussa AFETin työvaliokunnassa ennen vihreää viikkoa. Uskon, että sen tekemän päätöksen johdosta ja parlamentin oikeusyksikön lausunnon vuoksi eh, ulkosuudenhallinto on sanonut, että niiden oikeuden yksikkö uskoo, että mikä tahansa erityisvalvonta mekanismi häiritsisi eh, toimijoiden välistä tasapainoa. Nyt eh, montakaan kertaa on kuultu kollegat viime aikoina, että mitä tahansa parlamentti vaatii, se haittaisi tätä tasapainoa. Nyt vetoan siihen, että olisimme vakavissaan näiden toimivaltuuksimme kanssa, joita sopimus on antanut 118 artikla koskee kansainvälisiä sopimuksia ja parlamentilla on hyvin selkeä rooli näissä neuvottelutoimivaltuuksissa. Mitään nimenomaista siinä ei ole sopimusten roolista, allekirjoittamisesta, ratifioimisesta, mutta uskon myös, että toimintavälinen sopimus, joka parlamentilla on komission ja kanssa, niin sen pitäisi antaa syy siihen, että voidaan olla vaativampia, eikä pelkästään uskoa, että ulkosuhdehallinto tekee työnsä ihmisoikeustilanteen parantamisessa. Mielelläni tie, kuulisin, että onko oikeuden yksikkö jo tutkinut asiaa ja mitkä johtopäätökset olisivat. Koska tämä on testitapaus, ennakkotapaus. Ensimmäinen kumppanuusyhteistyösopimus, jonka ratifioimme uusien toimivaltuuksien puitteissa Lissabonin sopimuksen perusteella. Ja meidän ei pitäisi luoda ennakkotapausta, jossa parlamentilla on hyvin vähän mahdollisuuksia tarkkailla sitä, että ulkosuudenhallinnon lupaukset täytetään. Ja mikä ei ole hyvä ennusmerkki on se, että viitearvot, jotka parlamentti on asettanut monin, moneen kertaan Turkmenistania koskevissa päätöslauselmissaan, jotka olen tähän luettelonutkin, niitä ei ole täytetty. Ja siitä huolimatta ulkoisuuden hallinto uskoo, että täytyy ratifioida tämä kumppanuusyhteistyösopimus. Tämä on tilanne, jossa todellakin täytyy huolehtia toimielin Eh, tilanteestamme vaatimuksistamme toimielintämme, jotta voidaan yhdessä pahimmista sortovaltioista parantaa ihmisoikeustilannetta. Grazie. Kiitoksia seuraavaksi kollega Jägle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch ich bedanke mich. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edeltäviä puhujia, edustajia on komissias Vapodaivan erityisesti johdonnosta Uzbekistanin ja Turkmenistanin valtuuskuntamatkoista. Olen ollut vuodesta 1999 Keski-Aasian valtuuskunnan jäsen ja olen voinut todeta, miten on edetty, otettu takapakkia ja sitten taas jääty jumiin. Uzbekistanista sanoisin, että olen myönteinen ainakin osittain. Uzbekistanissa on nyt kuitenkin mahdollista jälleen käydä keskustelua ja punainen risti on jo kahden vuoden ajan saanut käydä vankiloissa. Uzbekistanissa on poistettu kuolemarangaistus ja lainsäädäntöön on kirjattu sellaista, mitä me olemme vaatineet. Totta kai aikaa kuluu ennen kuin täytäntöönpano todella nähdään käytännön työssä ja aina puhutaan uudesta sukupolvesta. Ja se on tärkeä asia. Pidän myös tärkeänä ja oikeana sitä, että me Euroopan unionina vaadimme kaikkia keski valtioita yhdessä ratkaisemaan energiaan ja veteen liittyvät yhteiset ongelmat. Lisäksi tietenkin Uzbekistanin kaltaisen maan on huolehdittava siitä, että maan sisäinen vesiongelma saadaan hoidettua. Tässä maassa ja muissa maissa myös on edelleen Neuvostoliiton aikaiset vanhat kanavajärjestelmät ja siksi suuri osa tärkeästä vedestä, jota kipeästi tarvitaan, valuu hukkaan. Lisäksi on rakenteita edelleen, kuten Kasakstan oli on edelleen vastuussa raaka-aineesta, Uzbekistan taas elintarvikkeiden tuotannosta ja puuvillasta. Näin suunniteltiin aikoinaan ja tuo vedenhallintojärjestelmä, jota silloin suunniteltiin, on edelleen olemassa. Nyt kun alue on kuitenkin jakautunut yksittäisiin valtioihin, tämä tilanne on hyvin hankala. Ja tämä pato on sellainen, jota nyt tutkii Maailmanpankkikin ja Japanin maanjärjestyksen jälkeen on pohdittava sitä, onko näin suuren vesimäärän patoaminen oikein ja järkevää. Varmasti maailmanpaikkiolle tämä tehtävä on annettu. Voi antaa meille hyvää tietoa. Meidän tulisi suhtautua hyvin vakavasti tämän alueen yhteiseen strategiaan. Mitä yhtäläisyyksiä siellä on talouden kehitys on hyvin tärkeää, samoin kuin sosiaalinen edistyminen, kuten Svoboda hyvin osuvasti sanoi, demokratisoitumisprosessi, ihmisoikeuskysymykset. Tämä koskee kaikkia vähän eri tasoisesti, mutta edistystä on vaadittava kaikilta. Poikkeuksia ei pidä sallia. Minä olen myös sitä mieltä, että Turkmenistanin osalta ei myöskään pitäisi hyväksyä mitään poikkeuksia. Aivan oikein ensimmäinen kumppanuussopimus Lissabonin sopimuksen jälkeen. Totta, ettei meillä tätä mahdollisuutta aikaisemmin ollut, mutta olen ihan vakuuttunut ja Uzbekistanin osalta voin todeta tämän aina uudestaan. Kumppanuussopimuksen kautta meillä on parempi mahdollisuus vaatia asioita Lähtee niitä vaatimaan uudestaan, uudestaan painostamaan. Ilman sopimusta meillä ei oikeastaan ole kunnollista vaikutusmahdollisuutta esitetty vaatimus, että parlamenttien pitäisi olla säännönmukaisessa vuoropuhelussa. Tämä vaatimus, jota meidän on ajattava edelleen, meidän valtuuskuntamme, meidän edustajamme on päästävä sinne paikan päälle ja Turkmenistanin parlamentaarikkojen on päästävä tänne. Ehkä niin kuin muiden keski-Aasian maiden osalta on myös mahdollista nyt nuorten vaihtoa, ehkä avustajien vaihtoa myös tänne parlamenttiin, jotta meidän ajatuksemme – ja osaamisemme voitaisiin näin ikään kuin viedä. Toisaalta on vaadittava järkevällä tapaa ja toisaalta tuettava. Ja ainoastaan näin saamme jotain aikaiseksi. Myönnän mielelläni olevani saksalainen ja että en ole kovin kaukana tämän sotilastukikohdan. En ole kovin kaukana siitä paikasta, jossa sotilastukikohta on. Ja me on sanottava, että tämä ei ole ihan helppo asia. Minä käyn siellä myös joskus hautajaisissa ja tämä on hankala kysymys ja siksi esitän tämän puheenvuoroni täällä parlamentissa. Viimeisenä kollega Nikolai, olkaa hyvä. Uh, domnule președinte. În calitatea mea de raport... Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Esittelijänä olin minäkin mukana Turkmenistani, siis herras Poporan johtamassa valtuuskunnassa. Haluaisin kiittää häntä siitä tavasta, jolla hän veti meidän valtuuskuntaamme. Kiitos myös kaikille kollegoille Toivottavasti tämä oli kaikille mielenkiintoinen kokemus. Herra Svoboda oli aivan oikeassa, kun hän palautti mielimme sen asian, että hän, hän haluaisi enemmän puolueita sinne, mutta ihmiset eivät niin tee. Minä tulin itse entisestä kommunistisesta maasta. Ceausescukin sanoisi, että hän halusi enemmän poliittisia puolueita, mutta ihmiset eivät kuulemma halunneet. Tämäkin on hyvä pitää mielessä. Mielestäni tässä ei pitäisi sekoittaa poliittisia hallintoja kansoihin ja kansakuntiin. Totta kai voimme tuomita hallinnon tai hallituksen, kuten Turkmenistanissa, näin on tehtäväkin. Mutta kuitenkin on aivan varma, että vaikka kuinka olisi pyrkimyksiä uudistuksiin, niin sitä voidaan edelleen paljon kritisoida, mutta kansoja tai kansakuntia ei pidä tuomita vain sen takia, että heitä johtaa sen tyyppinen hallinto. Meidän täytyy antaa kansakunnille mahdollisuus nauttia kansanvallasta, näyttää heille myös mallia kansanvallasta, viedä sinne kansanvalta ja kertoa, että oikeastaan mitä muuta vaihtoehtoa ei ole. Siksi minä toivon, että Euroopan unioni olisi paikan päällä vaikuttamassa asioihin kansanvaltaiseen suuntaan. Totta kai me tarvitsemme diplomaattisen edustuston. Euroopan talot jotain tietenkin pystyy tekemään, kuten YK pystyy saamaan jotain aikaa, niin mekin pystymme näkemään YK hankkeita ja niiden tuloksia. Aika rohkaisevaa tämäkin. Kuitenkin meidän läsnäolomme on välttämätöntä, jotta voimme tukea kansaa. Meidän täytyy osoittaa heille suuntaa. Nimittäin jos he eivät tiedä mihin suuntaan mennä, he eivät saa minkäänlaista käsitystä myöskään kansanvallasta. Ei voida ajatella, että siellä ruvettaisiin toteuttamaan tämän tyyppisiä standardeja, jos eivät tiedä, mitkä ne ovat, kun tiedonkulussa on paljon esteitä tämän hallinnon vuoksi. Kun ajatellaan meitä entisistä kommunistista maista tulevia, niin me tiedämme, minkälaisia kokemuksia heillä voi olla. Turkmenistan on ainoa maa, jonka kanssa ei ole kumppanuusyhteistyösopimusta. Rova Gomez totesi Uzbekistanin ongelmista, mutta ainakin on sopimus olemassa tuon maan kanssa. Siksi sopimuksen myötä ehkä voidaan jotenkin sitoa myös maata Euroopan standardeihin. Minä uskon, että tarkistusten myötä voimme asettaa myös ehtoja. Ainakin tässä vaiheessa en ollenkaan epäile Euroopan ulkosuhdehallinnon kyvykkyyttä noudattaa tiettyjä sääntöjä tämmöisessä sopimuksessa. Meidän täytyy edelleen toistaa meidän käsityksemme Euroopan ulkosuhdehallinnon uskottavuudesta ja pätevyydestä. Me edelleen panemme luottamuksemme sen varaan. Minä vetoan myös sen puolesta, että me olemme avoimin mielin, niin että me saamme juridiset puitteet jatkossa, koska ainoastaan niin voimme toimia tehokkaasti myös tuossa maassa. Me tarvitsemme parlamentaarista vuoropuhelua, ja sellaisen diplomatian ainakin minun mielestäni pitäisi olla etusijalla. Käsittääkseni me olemme kaikkein tärkeimpiä valtuuskunta, joka sinne meni, ja siksi vuoropuhelua on jatkettava. Näin voimme viedä omia ajatuksemme eteenpäin. Turkmenin viranomaiset ovat aika avoimia, vaikkakin mm, tietenkin me saimme aika muodollisen kuvan käsityk- käsityksen maan tilanteesta, aika sosialistisen vaan Maa on hyvin kaukana vielä kansanvallasta. Heitä on kuitenkin tuettava, kun he ovat sille tielle menossa. Nimittäin, jos me jäämme ulkopuolelle, jos emme osallistu, niin ainoastaan voi, voida säilyttää status quo, joka ei ole kansan eikä meidänkään etujen mukaista. Siksi minä uskon, että kyllä voisimme lähteä keskustelemaan tarkistuksista tässä hengessä. Näin tämä prosessi olisi tehokkaampi. Voimme aloittaa myös poliittisen diplomatian hyvässä uskossa. Pitää kuitenkin mielessä, että jos haluamme olla tehokkaita ja näkyvämpiä, se edellyttää paikan päällä läsnäoloa. Totta kai, jos on muita mahdollisuuksia, kuten Kiinalla ja Venäjälläkin, niin varmasti he kivivät omaan malliinsa Keski-Aasiaan ja silloin se olisi kyllä huonossa jamassa. Ja se ei olisi enää tietenkään meidän yksittäinen vikamme, mutta kyllä meilläkin vastuumme on, koska me haluaisimme viedä toisenlaisen demokratiamallin. Grazie, un breve inter... Kiitoksia. Lyhyt puheenvuoro vielä Koomisilta. Uh, Tietysti kiitän kollegoita, jotka ovat puhuneet Uzbekistanista. Mä nyt haluaisin palata Turkmenistaniin. Minua hämmästytti tämä metsä satelliittilautasi rakennusten katolla. Huolimatta siitä, että mahdollisesti ne eivät ole sallittuja. Ihmiset ovat saaneet tietoa tällaisten asioiden kautta aiemmin, Saanut tietoa siitä, mitä tapahtuu. Se hämmästytti minua, että viranomaiset näyttävät olevan panttivankeina niille, jotka katselevat ja kuuntelevat. Uspaiskinissa on varmasti vakavia ongelmia, mutta tietty määrä myös hienostuneisuutta, kun käsitellään asioita, joita ei ole saavutettu vielä vaikka Turkmenistanissa. Eli nyt kun on kumppanuus, tai jos kumppanuussopimus nyt tehty, saataisiin päätökseen, Tarvitaan tätä sitoutumista, tarvitaan oikea EU-edustusta, kun, kun, kuten Svoboda sanoi, mutta kumppanuussopimus antaisi legitimiteetin siitä, että sellaisen, jota hallitus ei ansaitse ihmisoikeuksien alueella, eikä täytä niitä viitearvoja, joita parlamentti on asettanut, niitä olisi siis saavutettu. Ja minua hämmästytti, minun täytyy sanoa. Turkmenistanissa tarvitsemme EU-edustuston niin, että viranomaiset siellä vastaavat meille. eikä palkata sellaisia, jotka pelkäävät työpaikan menettämistä ja harjoittavat siis sensuuria sen vuoksi. Eivätkä ota oikeita kysymyksiä esille. Dialogi, vuoropuhelu on aika tyhjää ja tylsää, eikä tehokasta. Tukisin kovasti niitä kommentteja, joita Hannes Vapoda esitti, ja myöskin Heri Hautala, että ei pitäisi kiirehtiä ollenkaan tämän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisessa. Svoboda, Olekaa Svoboda ilman, että aloitetaan keskustella uudelleen. Ihan lyhyesti kiitos kollegalle kommenteista. Yksi asia vain. Turkmenistanin naapurialueilla ei ole kovasti demokratioita. Kumppaneina Yhdysvallat, joita kiinnostaa lopulta vain pääsy Afganistaniin, Kiina – ei ole kovasti sitoutunut yleensä. Ihmisoikeuksiin ei Turkmenistanissa eikä kotona, sama pätee Venäjään. Ainoa kumppanuus, kumppani, joka voisi tehdä jotain ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, on EU. Tehdään nyt rehellisesti töitä, pyritään kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, koska me olemme ainoa kumppani, joka ajaa ihmisoikeuksia. Se tulisi pitää mielessä. Kiitos. Kollegi, kiitoksia kollegat. Muistutettakoon, että 26. päivä torstai meillä on kuulemistilaisuus Afetissa Keski-Aasian strategiasta. Torstai 26. päivä 9.11. Ennen äänestystä Si, time out. Capo... Aika lisää pari minuuttia.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 kohta kaksi, kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyh- hylätty. Kompromesso 7 Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Trentanovi. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 emendament prego. Minulla hyvä. Give me, I'm, I... I was sitting here, I thought not asleep. What happened to... Minä tässä ihmettelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mitä niille tarkistuksille tapahtui? Arriveranno dopo nella li- Sen aikaan kun äänestysluettelo on käyty läpi, ne tulevat sitten jatkossa. Ne. Ja sit, tässä on numerovallankumous tapahtunut. Puheenjohtaja, missäs mennään? Minä en oikein tiedä pagina, l'emendamento 39 l'abbiamo votato, passiamo al 41. Allora, siamo... Prego. Eh, Puheenjohtaja, niille, jotka juuri tänne tulivat, voisitteko ystävällisesti nyt kertoa, missä vaiheessa tässä oikein mennään? Minua kiinnostaa erityisesti, kun olen vielä esittelijäkin. Siamo alla prima Olemme ensimmäisellä sivulla äänestysluettelossa e, Miina asiassa ja nyt tarkistuksessa 41. 41. Mutta mitä kompromissitarkistuksille tapahtui? All right, okay. Niistä äänestettiin jo. What? What? Allora, well, the The voting list we've all got. Äänestyslista, joka meillä kaikilla on, on nyt vähän toisenlainen. Emendamento 41. 41. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Meidän täytyy tämä tarkistaa koneellisesti. 42. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. 45 puolesta vastaan hylätty. Koneäänestystarkistus. Siis äänestämme tarkistusta 45 ja koneellisesti kollegojen pyynnöstä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan hyväksytty. 49, tarkistus 49 puolesta vastaan ty, hylätty. 50 puolesta vastaan Tarkistamme. Siis tarkistus 50 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Voisitteko tarkemmin kertoa, jos ilmoitatte kantanne yhdeksikkö puolesta vastaan hyväksytty? Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksytty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 61. Äänestys alkaa ja päättyy. 36 puolesta, eli hyväksytty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11

Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 70. 70. Äänestys on käynnissä. Ja päättyy. Ylätty yhdellä äänellä. Told the secretary beforehand I did not have my voting card with me and had I voted I would have voted plus. Niin, neljäsessä minulla ei ollut äänestyskorttia mukana, jos olisi ollut, olisi äänestänyt puolesta. Parità di voto in ogni caso viene respinto. No, kun menee tasaan, joka tapauksessa se hylättäisiin. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. 74 puolesta vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan hyväksytty. Siis nyt äänestämme 75 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi plus lisää, eli hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan hylätty. 81 puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 82 koneellisesti. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty, eli hylätty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. 84 puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hyväksytty. 87 siis 86 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja siis koneäänestyksenä. Ja nyt se päättyy. Yksi ääni lisää vastaan, mutta kuitenkin hyväksytty. 26, 27 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 88. Ei, anteeksi, kolmas osa. Kolmas osa äänet puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan. Vaan tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 88. Olen juuri tarkistamassa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan hyväksytty. 90 peruttu. 91 puolesta vastaan hyväksytty. 92 puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 ei. Kompromissi 3 anteeksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hylätty. 20. Ei. 22. 22. Siis palaamme 19. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovat, oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi. Puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan me tarkistamme koneellisesti 27. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasa. Peli, eli hylätty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. No, tarkistakaamme koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. No niin, aperitiivivelkaa olette. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan epäilyksen alainen äänestys koneellisesti. Tarkistus yksi. Yksi ääni puuttuu. Oletteko kaikki äänestäneet? Kyllä nyt olette hyväksytty. Kaksi. Äänet puolesta vastaan. Kätte, kädet ylös, muuten on vaikea sanoa. Tarkistus kaksi, olkapa hyvät äänet puolesta. No niin, ja vastaan. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Tarkistus kolme, puolesta vastaan hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. No niin, sitten loppuäänestys. Näin tarkistetusta mietinnöstä äänet puolesta tämäkin koneäänestyksenä. Pyydän, että äänestäisitte koneellisesti. Äänestys päättyy. Valta enemmistö, lähes yksimielinen päätös. Olkaa hyvä. Uh, Chairman, first of all, I'm most grateful to the members for... Puheenjohtaja, ensinnäkin kiitos oikein paljon jäsenille siitä, että tuitte tätä mietintöä. Haluaisin kuitenkin saada kirjoituksi huoleni siitä, miten tämä äänestys hoidettiin, kun meidän äänestyslistamme tässä äänestyksessä oli ihan erilainen kuin se, mitä työstimme ainakin vielä lounasaikaan tänä päivänä, eli en nyt tiedä, miten tässä näin kävi. kävi. Mutta minulle esittelijänä on kyllä hyvin huolestuttava tilanne se, että äänestyslistaa ei tunnista ja kaikki on sekoitettu vallan outoon järjestykseen. En tiedä, kuka tämän on keksinyt ja koska se laadittiin. Ehkä joku voisi selittää, koska äänestysluettelo uudelleen järjestettiin tällaisen muotoon. E sì. Ho trasmesso la sua preoccupazione. Esitin huolenne sihteeristölle ja saatte tyhjentävä vastauksen. Hän selittää sitten. Olkaa hyvä. They are going to, to give you an answer. Kyllä te saatte vastauksen joka tapauksessa. Minä en, minä en itse voi antaa vastausta. Pahoittelen. Eh, uh, Chairman, uh, have you yes, finished? Please. Have you finished on that voting list? Um, Puheenjohtaja, lopettiko tuosta äänestystä? Nyt ennen kuin aloitetaan seuraava, niin voisinko mainita kaksi asiaa? Voisinko puhua sitten lop, lopussa näistä suullisista tarkistuksista, tai suullisista tarkistuksista yksi, jossa ALDE ehdottaa muutosta tähän suulliseen tarkistukseen. Mutta nyt kun puheenvuoro on, ei niin protestoi kuin Van Orden, mutta Alden pitäisi äänestää 4-5 niin kutsuttua kompromissitarkistusta vastaan tästä lausunnosta, mikä minun mielestäni ei, jotka eivät ole mielestäni kompromisseja. Ja ne tarkistukset, jotka ne kompromissitarkistukset ottaa mukaan, niin ne eivät ole heijastuneet tässä kompromisseissa. Ja täytyy tunnustaa, että muista 12 vuoden aikana parlamentista Alden pitäisi äänestää ainakaan omasta mietinnöstäni 80 prosenttia vastaan kompromissitarkistuksista, mutta pelkäänpä, että niin meidän täytyy tehdä. May I just respond to that, Chairman? Um... Puheenjohtaja, voisinko nyt tuohon? Tässä ensin pyysi puheenvuoroa Vigenin, hän saa ensin ja sitten te. Van Vastauksena Van Ordenille. Äänestysluettelo on ollut tuollainen koko ajan, joten en tiedä, miten edustaja Van Ordenilla on lista toisenlainen. Ehkä äänestitte eri mietinnöstä. Meistä on yllättävää, että teillä oli eri lista. Well, um, I, I look forward to an answer from the secretary. Odotan innolla vastausta sihteeristöltä, että milloin muutokset lähetettiin äänestyslistaan, koska se ei ole ainakaan se, mitkä me olemme tehneet töitä. Stratfordille sitten varjoesittelijät varmaankin vahvistavat, että on ollut varjoesittelyillä monia tapaamisia tästä mietinnöstä. Ja olemme keskustelleet kompromisseista. Joo, Ah, pahoittelen, pahoittelen. Joo, selvä, selvä. Minä vedän tämän pois. Aina... kollega Butikofer, kollega. Butikofer. Eine, eine kleine Unklarheit. Äh, Pieni epäselvyys puheenjohtaja tässä varmaan sitten oli joka tapauksessa, kun minun äänestysluettelossani kohdassa yksi esittelijä Van Orden – olisi puoltanut ja kuitenkin jäsen Van Orden halusi vastustaa, eli kyllä varmasti olisi hyvä, jos nämä epäselvyydet voitaisiin selittää. Io vi chiederei... Eh, Minä nyt pyytäisin, että nyt keskeytetään tällainen keskustelu, muutoin emme saa toimitettu äänestyksiä. Sitä paitsi olen sitä mieltä, että tämä äänestysluettelo toimitettiin ihan kohtuajassa. Ei tässä tullut minkäänlaista kyseenalaistamista tai valitusta. Siksi totta kai minä aloitin silloin, kun niiden pitikin alkaa. Niiden papereiden kanssa, jotka teillekin on toimitettu. Minä nyt to, toivoisin, että voimme jatkaa äänestysten toimittamista ja sitten jos tulee jotain valituksia, niin tehtäköön ne sitten aikanaan. Allora, il, passiamo alla... Seuraavaksi me toimitamme äänestyksen Hänkisin mietinnöstä. Tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet EUn terrorismin vastaisessa politiikassa. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaksi vielä äänestämättä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. Puolesta vastaan hylätty. 6. Puolesta vastaan hylätty. 7. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 Vas puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hylätty. Okei, okay, chiederò l'astensione. Niin, tyhjät nyt vielä. tyhjä Kolme nimeä pantu ylös. 14 puolesta vastaan tyhjää. No niin, katsotaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta Olen pahoillani. No, otamme huomioon äänenne. Kun äänestys suljetaan, niin työjärjestyksen mukaan, siis kun on sanottu, että äänestys päättyy, niin äänestystuloksella ei enää mitään voi lisätä. Näin kai toimitaan kansallisissa parlamenteissakin, kuten täälläkin. Tätä sääntöä minä noudatan. 15 siis. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6, 17, 17 puolesta Allora, ritorniamo dietro sul... Eli nyt palaamme 15. 15. Selvä. Hiukkasen hitaammin. Jatkossa hitaammin. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Allora... Sì, chiudo la votazione. Non in äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan 18 peruttu. Suullinen tarkistusko? Niin, suullinen tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Puolesta vastaan. Tyh. Hyväksytty. Emendamento 25. 25. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35, sanoi puheenjohtaja. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti, kun äänestys alkaa. Kompromissi 5. Koneäänestys on käynnissä. Yksi ääni vajaa. Selvä, nyt äänestys päättyy. Selvä tulos puolesta. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten suullinen tarkistus. Puheenvuoron saa tästä Latford. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on ehdotettu suullinen tarkistus, mutta pyyntäisin, että äänestettäisiin siitä ainoastaan, jos siellä on lihavoituna tuo lopputeksti kiinnittää huomioon siihen, että on kehiteltävä edelleen strategisia kumppanuuksia EUn alueen ulkopuolella terrorismin vastaisessa taistelussa niin kauan kuin näissä maissa, siis kumppanuusmaissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Lihavoituna lisäyksenä. On behalf of the rapporteur, she is not here. And... Esittelijän nimissä, kun hän ei ole täällä. Luin tämän vielä uudestaan hyvin tarkkaan. Ja kun siinä viitataan siihen, että laajennetaan ja kehitetään strategisia kumppanuuksia Euroopan ulkopuolella. Strategisista kumppanuuksista keskusteltaessa varmaankin voidaan vaatia ihmisoikeuksien kunnioittamista – jos kyse olisi ainoastaan siitä, että joskus vaihdetaan tietoa, niin en tukisi sitä, mutta jos on kyse tällaisesta kattavammasta asiasta, niin minun ryhmäni varmasti voi tukea tätä lisäystä. Strateginen kumppanuus Kiinan kanssa näistä kysymyksistä voisi olla hyvinkin ongelmallinen tai Iranin, niin se on toinen hyvä esimerkki siitä, että voisimme hyväksyä toisinaan tiedonvaihdon, mutta ei varsinaista strategista kumppanuutta. Joten min, minun mielestäni niin voimme tukea. Limin. Eli toimitamme äänestyksen suullisesta tarkistuksesta, Latfordin esityksestä, tällä selityksellä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä laus, tämä lausuntoluonnos tällaisena puolesta. Selvä. Kolme puuttuu. Eivät halua kertoa kantansa. Äänestys päättyy hyväksytty selvällä enemmistöllä. Bene, allora passiamo alle su- Sitten seuraavaan lausuntoon valmistelena Maria Muñiz de Urquiza. Kolmikantakokoukseen liittyen teillä on äänestysluettelo. Aloitamme tarkistuksella yksi, kohtaan yksi Lösingiltä puolesta. Vastaan hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän Gomesilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, sanoi puheenjohtaja, ja sitten vastustaa, sanoi puheenjohtaja, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli tarkistus 17 koneäänestyksenä, joka alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. 26 äänestys alkaa. Manca un voto. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 56, 1, 6. Selvästi hyväksytty. Viimeinen äänestys. Siinä valmistelijana Elmar Brock. Kohtaan yksi. Kompromissi niin, tarkistus neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 5. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 13. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ei. Kompromissi 2. Anteeksi, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi. Kahdesta osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 Kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Kompromissi yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Niin vähän käsiä nousi. Kompromississa yhdeksän. Nyt koneäänestys. Mancano due colleghi. Kahta vajaa nyt äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 46 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Koneäänestys. Toinen osa tarkistuksessa 46. Äänestys päättyy. Hylätty. 47. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan vastaan hylätty. 50 ei, vaan kompromissi 10. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 Brokilta kahdessa osassa, kohta kohdalta siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 joku pyysi vielä tarkistusta vai? Toinen osa tarkistuksessa 57. Täällä pyydettiin koneäänestysarkistusta. Äänestys alkaa. Yhtä vajaa. Äänestys päättyy. No niin, nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä puolesta yksi kaksi kolme siis yhtenä ryhmänä. Joku vastustaa, eli yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koneellisesti näin tarkistetussa muodossa loppuäänestys. Yksi vielä äänestämättä nyt äänestys päättyy. 58, 3, 0. Selvästi hyväksytty. Kiitokset kärsivällisyydestänne. Myös minunkin puoleltani. Kollegi, passiamo al... Kollegat, mennäänpä kohtaan yhdeksän. Yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Punto 9. Kohta yhdeksän. Demokratiokehitystä edistävä EUn ulkopolitiikka. Vorrei informare i colleghi. Kertoisin kollegoille, Kertoisin kollegoille, että kohta yhdeksän on mietintöluonnoksen käsittely demokratiakehitystä edistävässä EU-ulkopolitiikassa. Tätä on valmistellut edustaja Veronique de Kezer. 277 tarkistusta on tullut tähän mietintöluonnokseen. Kaksi keskustelua on jo käyty Droissa asiakirjaan ja yksi mietintöluonnoksen pohjalta. Tässä halutaan päivittää nykyisiä haasteita eri aloilla, miten voidaan keskittää jatkossa sitten punnistelujamme. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, edustaja De Kesirille, muistuttaisin mielin, että jos tarvitaan keskustelua tarkistuksista, niin jatkamme torstaina Droissa iltapäivällä tai aamupäivän lopuksi. Afetissakin on 6. kesäkuuta Strasbourgissa tulos, tulossa kokous. Ja sitten elokuussa äänestetään täysistunnossa tästä mietinnöstä. Edustaja tekee se työjärjestyspuheenvuoro. Prego. Olkaa hyvä. Zale. Ah, no, vuole Ah, okay. Allora, la parola a... No niin, esittelijä porte la parole. Merci, Monsieur le Président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minulla on ollut jo tilaisuus täällä esitellä mietintöni tavoitteita ja rakennetta. Sitä paitsi jos ajatellaan sen merkitystäkin nykypolitiikassa, en siis palaa siihen. Haluaisin vain puhua teille yhteistyötä, yhteistyöstä ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja kun todellakin siellä oli 237 tarkistustakin kaiken kaikkiaan. No niin. Jos sopii, niin aivan aluksi haluaisin kiittää varjosittelijöitä jokaisesta poliittisesta ryhmästä on tullut joukko tarkistuksia, Ja herra puheenjohtaja, olematta sen itse voisin sanoa, että aika paljon tässä on pystytty rikastuttamaan mietintöä, siis suurelta osin. Aika vähän on poliittisten ryhmien kesken ollut erimielisyyttä. Totta kai painotuseroja on, ne voivat olla merkittäviäkin, mutta jokainen on todellakin pyrkinyt kantamaan kortensa kekoon. Ja yhteisten varjo, arvojen pohjalta, vaikka erimielisyyksiäkin saattaa olla. Mitkä sitten ovat tarkistusten tärkeimmät luotenpiirteet ja miksi sitten tänään olisi hyödyllistä saada aikaan kompromisseja? Siis sellaisia, jotka nyt ainakin olisivat välttämättömiä, jotta voidaan hälventää erimielisyyksiä ja keskittää paremmin vielä. Vetään jotenkin nämä 237 tarkistusta yhteen sitten. Muuten se ei pysy enää koossa tämä mietintö. Nyt siis tänään varjosittelijoiden kanssa aiomme varmasti meillä on tällä viikolla kolme ollut ja neljäskin tulee vielä torstaina, niin me pyrimme keskuudestamme saada yhteenvetoa näistä tarkistuksista ja sitten niistä koota omat tarkistukset. No niin, ensinnäkin ottaisin esille muutaman seikan. Nimittäin, miten määritellään demokratia käsitteenä? Todellakin sitäkin on mietittävä. Sillä en ole halunnut raskauttaa tätä mietintöluonnosta kuitenkaan. Olennaisin työ on tehty tässä Alden ryhmässä. Sitten varsinkin herra Lambsdorff on tehnyt tässä aivan valtavan työmäärän. Lambsdorff on ajatellut toisenlaista rakennetta mietintöön. Kun tapasimme Strasburgissa, niin hänen esittämänsä rakenne ehkä olisi fiksumpi kuin mitä ajattelin itse alun perin, jossa oli kolme osaa. Mutta toisaalta vaikka olisinkin ollut hänen kanssaan samaa mieltä Strasbourgissa, kun kahden kesken keskustelimme, niin sitten kun kaikki muutkin tarkistukset tulivat muista ryhmistä, niin mietinnön alkuperäinen rakenne oikeastaan sellainen, että jos se olisi muutettu, niin kaikki olisi pitänyt muuttaa ja se olisi ollut mahdotonta. Ja sitten Lamstorff ja minä olemmekin pyrkineet huomioimaan kaiken sen, mitä Lavström halusi demokratiasta sanoa, mutta panna se nykyisen rakenteeseen. Minä uskon kyllä, että tästä löytyy yhteisymmärrys. On ikävää, että emme ole tässä yhteisesittelijöitä. Se ehkä olisi ollut hyvä juttu, mutta en voinut kokonaan ruveta myllertämään tätä rakennetta, koska kaikki muut tarkistukset täytyy jotenkin siihen sovittaa. Toiseksi, me olemme yhtä toistakin teemaa työstäneet paljon, varsinkin tänään tarkistusten tiimoilta, nimittäin välineet, varsinkin demokratia- ja ihmisoikeusvälineet. Ja joitakin tekemä esitys siitä, että meillä olisi Endowment for Democracy, demokratia määräraha, kuten Yhdysvalloissakin on. Tässä olen miettinyt jotain osviittaa. Tehän tiedätte, että tarkistuksissa on iso kirja mielipiteitä olemassa. On tarkistuksia, jotka esittävät tämän tyyppistä Endowment for Democracy. Toiset sanovat, että okei, okay, Endowment for Democracy, jos emme pysty muuttamaan nykyisiä välineitä. Sitten minun alkuperäinen käsitykseni, että ettei nyt taas uusia välineitä ruveta luomaan, parannetaan niitä, joita nyt on olemassa ja joita on syytä parantaa. Niihin tarvitaan enemmän rahoitusta ja niiden on ehkä syytä joskus olla joustavampiakin. Mitä sitten meille jäisi suuntaa viivaksi tässä mietinnössä, jonka pohjalta me teemme työtä ja varmasti tämä on jo valmiskin torstaina. No, ensinnäkin on olemassa välineitä. On tukea demokratiaa ja se voi ihmisoikeus- ja välineen kautta onnistua, mutta myös kaupallisten sopimusten kautta, vakausvälineen kautta ja muidenkin välineiden kautta. Mutta siellä on kuitenkin puutteita, ne ovat aika raskassoutuisia, ei ole riittävästi varoja eikä niitä käytetäkään riittävästi. Ja tämä edellyttää siis työtä vielä. Emme me, siis jos me emme onnistu saamaan näitä välineitä aloitteellisemmiksi ja joustavammaksi, niin jos ajatellaan demokratiaa, arabimaissakin on nyt nähty, niin voitaisiin ajatella Endowment for Democracy, jos ei väline todellakaan toimi joka yhteydessä, mutta sillä edolla, että se kuitenkin toteutuu nykyisissä talousarviopuitteissa täydellä parlamentaarisella valvonnalla. Siis todellakin, jos meitä tällainen Endowment for Democracy luodaan, niin se olisi tavallisessa talousarviossa, jos sen pitäisi siellä ollakin, mutta kuitenkin niin, että parlamentti valvoo sitä. Tämä löydettävä kompromissi varmasti on sellainen, että me vahvistamme nykyisiä välineitä, mutta emme sinällä vastustakaan Endowment for Democracy. Siellä on useita tukijoita, Rova Ashton on kertonut kantansa jo siitä, ja totta kai se edellyttää kuitenkin reunaehtoja. Ja, ja sitä paitsi olisi aika ihme minun mielestäni, että luotaisiin yhtäkkiä uusia välineitä ja parlamentilla ei olisi minkäänlaista sanan ja tavallaan ohitettaisiin meidät pelkästään joustavuuden nimissä. Mielestäni tällaista ei voida sallia ratkaisuna. Meidän valiokuntamme ei ainakaan voisi sellaista tukea. Eli tällainen kompromissi varmasti tulee piakkoin eteenne. Kolmas teema sitten kaupallisen sopimusten kautta tapahtuva kansanvaltaistaminen. Siinä nyt ei ole kovin suuria erimielisyyksiä tarkistuksissa ollut ryhmien kesken. Katsotaan sielläkin, miten voidaan vetää lankoja yhteen niin, että voidaan ryhmittää näitä painotuseroja, joita on to- toki, mutta tuskinpa siinä on suurempia ongelmia edessä. Neljäs teema tarkistuksissa – vaalitarkkailumatkat, kohdat 14 ja 15 varsinkin. Sielläkin on useita tarkistuksia tullut. Kompromissejakin on jo löytynyt varjosittelijöiden kesken. Totta kai ajatuksena on, että näitä edelleen lähetetään, tuetaan niitä. Meillä olisi selvä vaali sykli, että jo ennen vaali jotain tehdään vaalien aikana ja vaalien jälkeen, tällainen kierto, joka olisi täydellinen. Varsinkin tukea myös neuvostolta ja ulkosuhdehallinnolta, tai oikeastaan koko unionilta, näiden missioiden johtopäätöksille tukea myös siihen, että suosituksia täytäntöön pantaisiin missioiden jälkeen. On usein niin, että johtopäätöksen suosituksia käsitellään aika kevytmielisesti näissä poliittisissa instansseissa. No niin. Minä olen myös asiaa tykönäni miettinyt. Olen tekstissä halunnut, että jotenkin neuvostossa, ulkosuhdehallinnossakin näiden missioiden johtopäätöksiä käy, mietittäisiin täytäntöpanon kannalta. Haluaisin, että tultaisiin samoille viivoille näissä suosituksissa vaalitarkkailumissioiden jälkeen. Usein teknikot hoitavat ne, eikä niistä ole keskusteltu välttämättä parlamentistakaan. Ja totta kai niiden pitäisi meidän seulamme läpikin mennä. Mutta kuitenkin pitäisi olla kyse riippumattomista käsityksistä. Ei voida ajatella, että ulkosuhdehallinto tai Rova Ashton tai ties kuka käytäisi sitä ilman, että se on jotenkin poliittisesti validoitu. Se ei välttämättä ole unionin missio kuitenkaan. Siksi me haluammekin, että mennään johtopäätösten taakse. Sanotaan, että jos on ollut kyse petoksista, niin ei sanota, että jatketaan vanhan maalin suosit, suositusten kanssa, vaan halutaan todella, että suosituksia täytäntöön pannaan. Siis, siis selvä ero, kun on kyse mission johtopäätöksistä, sanotaan, että prosessi on ollut demokraattinen tai sitten ei. Ja sitten mitä täytyy tehdä näiden suositusten kanssa, joita tarjotaan mission jälkeen, silloin todennäköisesti siinä on jotain hyväksyttävää, jotain hylättävää, mutta se katsotaan. Tällaisen eron olen tehnyt. Kaikki kollegat eivät ole ehkä tätä tajunneet, kun ovat pyytäneet jotenkin kohtien poistamista. Viides teema seuraavaksi näissä tarkistuksissa, joita on tehty liittyy tekstin kolmanteen osaan, nimittäin tukeen yhteiskunnalliselle dynamiikalle. Tässä olen tätä miettinyt paljon. Mietin, että tuleeko tämä erilaisia vaikeuksia, mutta en ajatellut, ei olekaan tuettaisi sosiaalista dynamiikkaa näissä maissa – No en tiedä, onko tässäkin käännösongelmista kyse, se mikä on sosiaalista dynamiikkaa tai mikä on sitten sosiaalinen yhteiskunnallinen liike. Dynamic social ranskan kielessä tarkoittaa nuorten järjestöjä, maalaisten järjestöjä, naisjärjestöjä, jotka käynnistävät jotain yhteiskunnassa. Naisjärjestöt esimerkiksi ovat siinä, että siinä vaaditaan reseptejä tai yhtä lailla virkataan yhdessä, mutta yhtä lailla se voi tarkoittaa myös verkostoja näissä yhteyksissä. Siis se luo tiettyä dynamiikkaa. Aamupäivällä esimerkiksi minä tapasin Sudanin etelä- ja pohjoisosista naisia, jotka haluavat rakentaa siltoja rajan yli, ovat uudessa tilanteessa – No, jos ei ole ollut tilaisuutta rauhalle, niin ainakin me pyrimme siihen, me naiset. Siis tällaista dynamiikkaa täytyy tukea. Tämä on tästä spontaanista liikehdintää jonkin rakentamiseksi. Se on joskus myös vaihtoehto korruptuneille hallinnoille, mutta se ei liity sinällään tähän yhteiskunnalliseen liikehdintään tai yhteiskunnalliseen liikkeeseen. Se on joku toinen asia. Joku kollega, varsinkin kansanpuolesta Aldesta, halusivat korvata tekstissä tämän sosiaalisen dynamiikan kansalaisyhteiskunta käsittelee. Ei ole kyse ihan samasta asiasta. Totta kai kansalaisyhteiskunta on äärimmäisen tärkeää. Kyse on väestöstä eri kerroksineen, päivineen, erilaisina näkemyksineen ja sosiaalisen ulottuvuuksineen, mutta tämä sosiaalinen dynamiikka on tässä ikään kuin eväinä. Minä haluan pitäytyä tähän käsitteeseen. Totta kai se voidaan muuttaa vaikkakin jos siis ei se ihan vastaa kaikkia käännöksiä, jotka joudutaan tekemään englanniksi. Mutta minä, no nyt henkeen ja veren pidä kiinni siitä. Mutta toivoisin, että se henki jotenkin säilyisi tässä kolmannessa luvussa. Ja kun sitä kirjoitin, en oikein ymmärtänyt, miksei kansanpuolue tai ALDE, totta kai minä ymmärrän osuuskuntaliikkeet, kristillisen osuuskuntaliikkeen esimerkiksi, myös kristilliset liitot, jotka teet erinomaista työtä ja kyllä tiedän, ei ole kyse niinkään sosiaalisesta tai kristillisestä politiikasta, vaan tästä ajatuksesta ryhmistä, jotka yhtäkkiä, no, herra Grips, solidarnius otetaan nyt esimerkkinä, sehän oli sosiaalista dynamiikkaa, joka syntyi politiikan rinnalle. Mutta se muuttaa aina maata se on vaihtoehto usein hyvin korruptuneille, koville, autoritaarisille hallinnoille, jotka eivät tarjoa minkäänlaista poliittista vaihtoehtoa, koska nämä hallinnot eivät ole antaneet syntyä, mutta kuitenkin yhtäkkiä niitä putkahtaa pintaan. Tässä hengessä kuitenkin tämä on tehty ja minä toivoisin, että jonkinlainen muotoilu löytyisi, jonka ansiosta pystyisimme tämän ajatuksen säilyttämään. Tässä viisi eri aluetta, Ja todellakin kiitos tämän suuremmoisen yhteistyön kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Varjoesittelijät työstävät tätä nyt. On muitakin mukana. Muutkin ovat tehneet suurenmoisia tarkistuksia, herra Povera, enkä tässä nyt halua tässä mielistellä. Minä en kuulu niihin. Tekin olette tehneet tarkistuksia ja olen usein samaa mieltäkin. On muiltakin tullut tarkistuksia. Minä pyrin säilyttämään tämä koko kirjon ja rikkauden ilman, että tässä ruvetaan rasittamaan liikaa kuitenkaan mietintöä niin, että siellä säilyisi jonkinlainen merkitys. No siinäpä se. No nyt olen valmis kuuntelemaan. Minulla on kyllä tässä silmeni alla myös kaikki tarkistuksetkin, mutta en nyt halunnut mennä niihin yksityiskohtaisemmin, niin että tässä voidaan hiukkasen myös säästää aikaa tämän luonnoksen tiimoilta kaikki todellakin odottavat sitä malttamattomina, koska se on äärimmäisen tärkeä teema meillä Euroopassa. Multi grazie. Kovasti kiitoksia. No niin, neljä puheenvuoropyyntöä, ei kun viisi. Nyt ensimmäisenä kollega Hautala. Hän on DROI-alivaliokunnan puheenjohtaja. Much Kiitoksia puheenjohtaja. Voin vain sanoa, että tämä mietintö on hyvin ajankohtainen monista syistä. Neuvosto on tehnyt päätelmänsä demokratian tukemisesta 2009 joulukuussa. Ja uskon myös, että arabimaiden tapahtumat antavat meille syyn ajatella syvällisesti sitä, että miten olisi pitänyt ja miten haluamme tukea demokratiaa. Ja kuten esittelijä sanoi, Puolan puheenjohtaja, tulevana puheenjohtajamaana ja ulkoministeri siellä on kovin aktiivinen tukiessaan erilaisia uusia rahoitusvälineitä, joilla voitaisiin edistää demokratia kolmasissa maissa. Ja siinä on täysin samaa mieltä, että täytyy olla asianmukaiset rakenteet ja parlamentaarinen valvonta siinä mukana. Ja haluaisinkin nähdä, että ainakin jäsenet, jotka toimivat tämän mietinnön parissa tapaisivat Puolan puheenjohtajamana etukäteen, koska tämä hanke on hyvin vakavasti otettava ja täytyy varmistaa, että parlamentti on mukana siinä. Ja ehkä sitten tulee mahdollisuuksia katsoa, että mitä haasteita ja puutteita ihmisoikeus- ja demokratiavälineessä on, niin että tämä uusi niin kutsuttu demokratiamääräraha voisi tulla sen vaiemman tilalle. Tai aina pitäisi miettiä näitä rinnakkain. On tärkeää, että esittelijä on kertonut ajatuksistaan näistä sähköisistä tarkkailumissioista, koska on selkeää, että tällä hetkellä ne eivät aina palvele tarkoitusta ja me Euroopan parlamenttina olemme kovin vastuussa näistä missioista, koska meillä on työryhmä, jota johtaa herra Albertini ja Rojoli Yhteisesti uskoakseni pitäisi olla paljon enemmän sanottavaa meillä siitä, että miten nämä vaalitarkkailu missiot vastaisivat demokratiakäsitettämme. Ne pitäisi olla tarpeeksi pitkäaikaisia, eikä niitä pitäisi välineellistää poliittisesti, kuten nykyään usein tapahtuu. Kuulen ihmisten nauravan, mutta toivottavasti kyseessä on myötätuntoinen nauru. Ehkäpä tämä mietintö voisi olla mahdollisuus parlamentille määritellä uudelleen nämä ehdot ja kriteerit. missioille. Toivottavasti tarkistukset rikastavat mietintöä ja toivottavasti tämä on hyvin kattava mietintö kasaan, kun esittelijä antaa johtopäätöksensä esittelyä siitä, että mitä se tehdään. Olen erityisen mielissäni siitä, että kollegat ovat jättäneet monia tarkistuksia, jotka liittyvät demokratian ihmisoikeuksiin, ja tätä meidän täytyykin ajatella hyvin selkeästi ilman, että yritetään tehdä rinnakkaistyötä tämän vuosittaisen ihmisoikeusraportin kanssa. Joten yhteys varmaankin ihmisoikeuksien ja demokratian välillä on, ja pidän kovasti joistakin määritelmistä, jotka taisivat tulla herra Kukanilta demokratiasta, mitä demokratia on. 19 tarkistus on todellakin hyvää luettavaa, koska demokratia ei ole kyse, tai ei kyse ole siitä ollenkaan, että olisi pelkästään vaalit. Näiden kommenttien myötä todellakin odotan innokkaasti tämän mietinnön vaikutusta sitten, kun se viimeistellään, koska vaikutus tulee olemaan. Bene, eh, la parola al collega Selvä sitten edustaja Kukkan. Valitettavasti tänne on nyt tullut lisää puheenvuoropyyntöjä. Pyydän, että puhutte hyvin lyhykäisesti, kaksi minuuttia kullekin. Honorable Kuk. Edustaja Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Many amendments tabled to... Kiitos puheenjohtaja. Monet tarkistukset osoittavat, miten paljon kaikkia kiinnostavat demokratiakysymykset EUn ulkosuhteissa. Pidän suuressa arvossa esittelijän työtä. haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän työstään ja siitä, että he ovat myönteisesti vaikuttaneet tähän mietintöön. Tämä on aivan oikea-aikainen käsittely, kuten kollega Hautala sanoi nyt maailmassa nähdään paljon liikehdintää demokratian suuntaan. Mietinnöstä ja tarkistuksista selkeästi käy ilmi, että demokratiakehityksen ja ihmisoikeusten on tultava EUn ulkosuhteiden keskiöön. Yhteenvedonomaisesti muutama tarkistus, joiden kautta voitaisiin selkeästi osoittaa, mitkä ovat tämän mietinnön oikeat prioriteetit. Tuen niitä tarkistuksia, joilla halutaan valtavirtaistaa demokratia politiikka ulkosuhteisiin. Tuetaan vuoropuhelua ja demokratian kehittämisprosesseja. Se osa, jossa puhutaan paradigman muutoksista, luo hyvän pohjan tälle viestille. Tältä osin haluaisin myöskin painottaa yhtä seikkaa, vaikka Pohjoisen Afrikan tilanne ja keski on ollut huomion keskiössä, emme saisi esittää tekstiä ainoastaan sen pohjalta, mitä näillä alueilla tapahtuu. Ei pitäisi ajatella ainoastaan uusia demokraattisia alueita. Demokratian kehittämiseen menee paljon aikaa ja siksi muutoksessa elävät yhteiskunnat tarvitsevat tukea. Meidän on muistettava, että EUn uusissa jäsenvaltioissa on paljon hyvää kokemusta siitä, miten demokratian suuntaan siirrytään. Tätä kokemusta voitaisiin käyttää monissa yhteyksissä – olisi varmasti hyvä täysin tukea Alden tai kollega Lambsdorffin tarkistuksia, jossa on yleiset periaatteet demokratialle. Se, että demokratiaa ei voida tai ei ole määritelty selkeästi, niin nyt olisi varmasti hyvä, että keskeiset tekijät kuitenkin luettaisiin aloitaisin tästä. Mitä demokratian välineeseen tulee, monet tarkistukset kulkevat samaan suuntaan, hyvään suuntaan. Tuen tarkistuksia, joissa käsitellään tätä European Endowment-ajatusta. Olisi hyvä tukea tätä ehdotusta. Lopulta Puheenjohtaja mielestäni viimeisessä osassa pitäisi puhua kansalaisyhteiskunnan liikehdinnästä. Meidän pitää tukea ja näitä järjestöjä ja niiden työtä. Kiitos. Grazie. E, kiitos. Toinen varjoesittelijä, kollega Lambsdorff. Yes, thank you very much. Um, first of all, thank you to Veronique. Uh, for... Kiitokset Veronikille, että hän on ollut niin rakentava koko prosessin ajan. Aloittaisin sanomalla, että olen kovin tyytyväinen, että, että, hän haluaa, että halutaan ottaa mukaan ei demokratian määritelmän, mutta yhteinen ymmärrys siitä, että mitä osatekijöitä ovat meille välttämättömiä uskottavassa demokratiassa ja elinkelpoisessa demokratiassa. Teemme eurooppalaisessa keskustelupalveluksessa, jos tällaista otetaan mukaan. Näin kun teemme, niin viemme eurooppalaista keskustelua eteenpäin. Toinen asia, IADR, CA, IIDA, ENP, Raportti nähdään Fyyleltä huomenna. Yllätyksellä kuulin, että myöskin kansalaisyhteiskunta välinen rahasto pyytäisin Puolaa puheenjohtajamaana, pyytäisin komissiota, ulkosuudenhallintoa ehdottamaan meille systemaattisen johdonmukaisen lähestymistavan näihin eri välineisiin, koska muuten päädytään eri yksikköihin, niin että eri yksiköt ulkosuhdehallinnossa tappelevat keskenään, kuka tekee ja mitä kaikki tekevät sama asia, kaikki tarkoittavat hyvää, mutta luovat kaaosta ja tuhlausta. Olen EEDn puolesta, olen puhunut Sikorskin kanssa puolellisten kanssa. Hyvä ajatus. Mutta haluan systemaattisen määritelmän, mitä saadaan kansalaisyhteiskuntaväline ja muut, miten ne liittyvät toisiinsa ja miten rahat käytetään. Mielestäni se on kovin tärkeää ja tästä jo luonnosta Sikorski on lähettänyt, että sitä täytyy tutkia. Sitten vaalitarkkailumissiot, verranko mietintö on ollut siinä hyvin vahva alusta alkaen, siinä ongelma on sosiaalisen dynamiikasta. Tämä se saattaa olla kieliongelma minulle. Kansalaisyhteiskunta on, siihen kuuluu myös sosiaalinen dynamiikka, mutta olen varma, että voimme löytää kompromissi, jos tehdään työtä siinä hengessä, jossa on tähänkin mennessä tehty. Bene, allora agli altri colleghi eh, resta un minuto. Sitten muille jää enää minuutti. Olen pahoillani, mutta tässä on tarkat rajat nyt. Kollega Sala. Thank you. Kiitos. Haluaisin esittää kiitokseni mietinnön lähestymistavalle. Ja todellakin tämä osuu hyvään ajankohtaan meidän kaikkien mielestä. Tilanne kun nyt on muuttunut. Aikaisemmin demokratia kehitykseen vaikuttivat eliitit ja hallitukset. Nyt meillä on laaja yhteiskunnallista liikehdintää. Ulkopolitiikan välineidenkin on näin muututtava. Uusi tilanne näkyy myös mietinnössä. Toiseksi mielestäni on erittäin tärkeää sen jälkeen, kun syntyy niin paljon vahinkoa Bush-hallinnon jäljiltä demokratiasaralla, niin tässä mietinnössä nyt on mietitty uudelleen, miten tämä voitaisiin tehdä fiksummalla tavalla kuin nyt. Tätä arvostan kovasti. Kiitos. Thank you for the timing. Kiitoksia myös ajankäytöstä. Edustaja Gomez, minuutti. Mr. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin esitän kiitokseni Veronikille hänen tekemästään työstä. Minä olen sitä mieltä, että teema on äärimmäisen tärkeä, varsinkin ajat ajatellen suhteitamme Välimeren eteläpuolisiin maihin. Minä itse tulin juuri Libyasta ja tämä on käynyt aivan selväksi. Ymmärrän varsin hyvin sen, mitä Veronekin totesi, kun hän puhui sosiaalista dynamiikasta. Sehän siellä nyt Libyassakin on nähtävissä. Teidän siis kansalaisjärjestöt ovat nyt kukoistamassa ihmisoikeuksien saralla, ympäristöalalla ja niin edelleen. Mutta nyt on valtavaa tarvetta rakentaa kapasiteettia. Sitä meiltäkin pyydetään. Olen sama myös näiden kriteereiden kanssa, kun ajatellaan vaalitarkkailumissioita. Korkealla edustajalla on sanottava, että ei esitetä missioita, jossa emme me jos ei suosituksia ole noudatettu. Hallitukset eivät halua demokratiaan siirtyä. He haluavat poliittista arvokkuutta säilyttää usein. Ja sitten lopuksi Human Endowment. Olen aivan samaa mieltä kommenttien kanssa, mitä on kuultu täällä jo. Olen samaa ehdottomasti mieltä, sitä kyllä tarvitaan. Se on valtava tarve, että voidaan poliittisen puolueita kouluttaa, kun ei vale ei voi järjestää ilman puolueita. Ja tällaista endowmentia tarvitaan, mutta ehdottomasti se täytyy tapahtua Euroopan parlamentin valvonnassa, kuten esimerkiksi on American Endowment for Democracyn kanssa kongressin valvonnassa ilman alla sekin toteutuu. Kollega Sarius Volski. First, I mean, I, want to clarify and to answer some questions which Haluan selvittää ja selvittää muutamia kysymyksiä, joita Keiser otti esille. Sen ei, ei, pidä korvata demokratia- ihmisoikeusvälinettä, eikä komission alla, vaan parlamentin alla. Täytyy olla parlamentaarinen valvonta. Toiseksi sen pitäisi olla täydentävä eikä sinne pidä ottaa rahaa pois olemassa olevaa rahaa. Sen ei pitäisi tehdä asioita, vaan rahoittaa asioita ja rahoittaa strategiaa. 100 miljoonaa euroa ajattelemme, niin kuin Amerikan kongressi antaa omalla välineelleen. Pitäisi keskittyä poliittisiin toimijoihin, parlamenttiin, puolueihin, korvataan se, mikä on nyt nämä heimoyhteiskunnat olikarkit. Pitäisi olla hajautettu rahoitusmielessä, mikä tarkoittaa, että pitäisi antaa omistajuus demokratiatuesta EU-yhteiskuntaklustereille, kuten puolueet, ammattiyhdistyksen työnantajat, nuorisojärjestöt, naisten järjestöt, yliopistoihmiset, paikallishallinnot, kuntahallinnot, opettajat, Noin 50 prosenttia pitäisi mennä säätiöille tai Euroopan tason poliittisille puolueille, loput sidosryhmille. Ja tähän twinning, kumppanuus, ystävyys, periaatteeseen se pitää perustua. Edustaja Huntis. Anke prepi Näin ότι είμαι ο σκιώδης Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että olen Gwen varjoesittelijä. Näin toivoisin, että voisin saada vähän enemmän aikaa. Erityisesti kun ajatellaan, että missä järjestyksessä tässä on puhuttu, mielestäni esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä. Hän ei nyt vankia siihen uskomukseen, että demokratia voidaan viedä. Sitä ei pystytä viemään. Sen valitettavasti olemme joutuneet toteamaan ja uskoakseni esittelijä on ollut hyvin tarkkana tässä. Hän on ollut varovainen. Näin voimme tukea hänen lähestymistapaansa. Aikani kuluu tässä nopeasti, joten keskitän puheenvuoroni kolmeen seikkaan, jotka aiheuttavat hiukan huolta – joko tarkistusten tai mietinnön takia, mutta yleisesti ottaen mietintö on aivan oikealla tiellä. Ensiksi. Vielä kerran ihan lyhyesti. Meidän on tunnustettava se, mitkä ovat EUn ulkopolitiikan rajat. Jos ylitämme nämä rajat, niin silloin voidaan sanoa, että kyse on puuttumisesta mä sisäisiin asioihin. Aina ei ole kyse siitä, että puhutaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja demokratiasta. Toiseksi poliittisten voimien, poliittisten puolueiden rahoittamisesta. Halusin vain puhua tarkistuksista tässä yhteydessä. Tiedän, että voimme pyrkiä löytämään objektiiviset kriteerit, mutta valitettavasti joskus tätä käytetään tieteen poliittisten voimien tukemiseen hyvin subjektiivisesti. Meillä on mahdollisuus puhua tästä uudestaan, mutta me vastustamme tiettyjä säätiöitä – on olemassa sellaisia poliittisia konsepteja, jotka ovat melko kinkkisiä, vaikka demokratia, vaikka pyritään löytämään oikea määritelmä, niin joskus lähtee väärille poluille. Tuskin meidän valiokuntamme ja komissio voivat korvata YK. Mielestäni voitaisiin käyttää YK päätöslauselman demokratia määritelmää Kiitos oikein paljon. Sain puheenvuoroni päätökseen ja esittelijä on osoittanut olevansa valmis hyvään yhteistyöhön. Kiitos. Grazie. Ehm, non eh, lei... Kiitoksia. Saitte ajan, joka oli varjoesittelylle annettu joiko se ennenkin, mutta nyt kollega Verja onkin varjoesittelijä tässä mietinnössä, vaikuttaisi siltä teidän ryhmästänne. Kollega Muniz. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rouva de Kezeria erinomaisesta mietinnöstä. Tämä heijastaa hyvin myös hänen hyvää käsitystään demokratiasta. Tämä koskee myös varjosittelijöiden tarkistuksia, mutta ihan lyhyesti tärkeimmistä seikoista mietinnössä, nimittäin näistä vaalitarkkailumissioista, kuten Täällä todettiin, että ne ovat aika tärkeitä, varsinkin parlamentin kannalta, tai ainakin meillä on merkittävä osuus tässä osassa ulkoista toimintaa. Minun mielestäni meidän täytyy, täytyy tässä olla valppaina, että voimme vahvistaa ja säilyttää legitimiteetti ja uskottavuus vaalitarkkailumissioissa myös Euroopan parlamentin näkökulmasta. Nimittäin se liittyy hyvään järjestämiseen missioissa, Varmasti niitä voidaan vieläkin kohentaa, mutta meillä on aika pitkä historia jo, niitä on paljon järjestetty ja niillä on oma arvonsa kansainvälisissä kysymyksissä. Tämä koskee myös niitä mahdollisuuksia, joita meillä on, siis edustajilla, olla mukana vaalitarkkailijoina. Meillä on varmasti suuri syy säilyttää kaikki tämä – ja jos sinne sitten halutaan jotain muita mukaan, jotka eivät ole parlamentin jäseniä, niin se tapahtuisi sitten niiden reunamilla enemmänkin, eikä missään tapauksessa kuitenkaan tarkkailuin jäseninä. Kiitoksia. Grazie. L'ultimo Kiitos. Viimeisenä puhuu kollega Zrip. Ja Haluan liittyä niihin, jotka puhuivat kehuvia sanoja Keisarin mietinnöstä. Ensimmäisessä esittelyssä jo ihmisoikeusalivaliokunnassa se sai hyvää, hyvin paljon vastakaikua keskustelijoilta. Myöskin minä olen vakuuttunut, että nämä viisi ongelmaa, jotka tulevat esiin tarkistuksissa, ovat hyvin, hyvin tässä kuvailtu ja hahmoteltu. Olen vakuuttunut, että niiden ympäriltä voidaan löytää hyviä kompromisseja, koska olen yksi kolmesta tämän ehdotuksen tekijästä, jotka ehdottavat tätä erityistä demokratiarahastoa, niin haluan kertoa, että olen täysin samaa mieltä sen kanssa, että tämänlainen rahasto pitäisi olla parlamentivalvon alla. Parlamentti halunnollisella tavalla, sillä on sellainen oikeus ja mielestäni tämä on ihan hyvä ehdotus. Keskustelut muidenkin tällaista, tällaisen esittelyiden kanssa niin osoittavat, että varjoesittelyiden keskuudessa ja esittelijän kesken pystytään löytämään kompromissi. Olen vakuuttunut, että kokemukset Pohjois-Afrikan muutoksista näyttävät, että tällainen rahasto on tarpeen, koska nyt mietimme, että ku, kenen siellä sitten pitäisi olla tulossa valtaan ne muutosten jälkeen, miten siihen pitää valmistautua. Mahdollisesti valtaan tulevien tehtävä on siellä hyvin vaikea. Ja viimeinen asia – Se koskee sitä, että miten voidaan siirtää hyviä käytäntöjä eteenpäin, jotka käytännöt, jotka ovat pohjana tällaisten ihmisoikeuspuolustajien työlle. Minuutti. Kiitoksia vielä. Loppupuheenvuoro viisi minuuttia te keiserille. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Hautalaa ja todellakin kirjasin kaiken tämän. Arvostan kovasti hänen tarkistuksiaan. Mielestäni hän on oikeassa tähdentäessään tätä suhdetta demokratian ja ihmisoikeuksien välillä. Ihan pikaisesti herra Kukkaanna. Häneltä on joukko tarkistuksia, en nyt yksityiskohtaisesti niitä käy läpi täällä. Arvostan niistä kovasti. En tiedä, olisiko meillä tilaisuus käydä läpi niitä kaikkien avustajien kesken. Ai, hän on tullutkin jo. Selvä, selvä. Itsekin olen torstaina läsnä, eli varmasti niistä silloinkin voidaan keskustella. Varmasti omaksun tietä tämän ajatuksen siitä, että demokratia on pitkäaikavälin työtä. Sitä se on. Sitä paitsi tämä tiedonanto, joka saadaan Cathy Ashtonilta naapuruspolitiikan tarkistamisesta, on hyvin pitkän aikavälin työtä sekin, että me olemme sitä korostaneet. Te korostitte myös tätä demokratian rahastoa, herra Grips, myö. Menen itse huomenna Varsovaan ryhmäni tapaa puheenjohtajavaltion puolen edustajia, herras edus Volskikin on mukana. Tarkastelen sitä vielä tarkemmin myös, mitä mieltä puheenjohtajavaltio Puola on asiasta. Tässä on oikeastaan kaksi asiaa, jotka tulevat kyseeseen. Herras Sirus Volskikin otti ajatuksen esille siitä, että meillä olisi parlamentaarista valvontaa. Nyt tässä vaiheessa minä en oikein ymmärrä, miten näitä voitaisiin käyttää yhdessään. Siinä on päällekkäisyyttä tai sitten se voi jopa johtaa nykyiseen välineen kuihtumiseen. Ei tässä nyt halua kuitenkaan ruveta tappamaan nykyisiä välineitä, vaan että on täydentävyyttä. Ei siinä varmaan mitään haittaa ole, mutta tätä vielä selvennettävä. Ja se ei ole mikään pikkutehtävä se. Herra Lamsdorf no oikeastaan jo vastasin osittain demokratia ja ihmisoikeusväline kysymykseen ajatellen tätä kansalaisyhteiskuntaa. Ihan varmasti me kyllä tästä saamme aikaan sopimuksen, ei se mitenkään mahdotonta ole ollenkaan. Kollega Zala niin totesi hänen avustajallekin, miten paljon arvostin hänen tarkistuksiaan. Se on hiukan erilainen painotus verrattuna näihin tarkistuksiin. Sarius Valski vastasinkin hänelle herra Huntis. Herra Huntis, aivan varmasti meillä on painotuseroja ja erimielisyyksiäkin, mutta ei kuitenkaan 61 tarkistuksessanne. Siinä sanotaan, että ihmisillä on peruuttamaton oikeus itsemääräämiseen ja valita omaa taloudellisen poliittisen järjestelmänsä, että tulee ulkoista puuttumista. Se on ihan perusajatus, osaa myös minun mietintyäni, mutta en, en ehkä välttämättä samaan paikkaan pannut, mihin testä esititte pantavaksi. Mutta kyllä varmasti tästä, kuten monesta muustakin asiasta, tulee yksimielisyys. Palata siihen myöhemmin. En ole ihan samaa mieltä Maria Munifin kanssa. Siitä olemme kyllä puhuneetkin jo. Meidän olisi ehkä käytettävä kollega, entisten kollegojemme, entisten parlamentin jäsenten kokemuksia myös vaalitarkkailussa. Heillähän on kokemusta, Maria Munjest, että heillä olisi sitä legitimiteettiä, joka tulee vaaleista. No ehkä ei heidän kohdallaan, mutta varmasti on jonkinlainen keino löydettävissä, että tätä kokemusta voitaisiin hyödyntää. Herra Pat Cox, meidän entinen puhemiehemme esimerkiksi, on hyvä esimerkki tästä asiasta – No, katsotaan mitä voidaan tehdä. Mutta ihan selvää on, että jos on, haluamme, että ei ole pelkästään pikakuvasta kyse, vaan että siellä on parempi käsitys siitä, mikä on tapahtunut ennen ja mitä tapahtui jälkeen, me emme välttämättä kaikki enää pysty viettämään niin paljon aikaa päällä aikaa, mutta jotkut entiset jäsenet ehkä voisivatkin. Eli eiköhän tästä löydy jonkinlainen ratkaisu. Herra Grips, aina äänen huonosti teidän nimen olen pahoillani. Te olette tehneet, tar- tehneet tarkistut ja pidä unohtaa Euronestia. Emme me sitä unohda. Totta kai minä olen keskittynyt mietinnössäni enemmänkin arabikevään tapahtumia, vaikka en ole sitä nimennyt sellaisena, enkä maita ole nimennyt. Mutta mielestäni olette oikeassa. Ei saa unohtaa maita, jotka ovat siirtymävaiheessa tai ehkä vielä autoritaarisen vallan alla idässäkin. Heidänkin on vapauduttava. Totta kai, että se on minunkin mielestäni osa ongelmaa ja kun naapuruspolitiikkaa tarkistetaan, niin siinä ei tehdä idän ja lännen välillä mitään eroa. Olemme tietoisia, että kyllä kokemusta löytyy muiden auttamiseksi muista poliittisista yhteyksistä. No niin, meni jo enemmän kuin viisi minuuttia. Joka tapauksessa me tapaamme varjosittelijöiden kesken torstaina 12.30-13.30. Silloin esitän kompromisseja kaikkiin näihin esille tulleisiin kohtiin. Totta kai ei sitä ole kiven hakattu sitäkään, niitä voidaan iltapäivän kuluessa vielä miettiä. Kiitoksia rouva de Kezer. Seuraava kohta, kohta kymmenen Selvitys suhteista Palestinan lakia säätävää neuvostoa vasta valtuuskunnan vierailta Jerusalemin ja länsirannalle – 26. 28. huhtikuuta tänä vuonna. Se osui erittäin tärkeään poliittisen ajankohtaan. Nimittäin me saimme tiedon yhteen sovinnosta kahden tärkeän poliittisen voiman kesken niin, että vahvistetaan myös palestiinalaisia instituutioita. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegalle edustaja De Rossalle, haluaisin vielä hallinnon edustajan Helga Smithin toivota tervetulleeksi. Hän on ollut korkean edustajan erityislähettiläs. Aika rientää, eli kollega Derossa ensimmäisenä. Thank you very much, uh, Chair. Um, and thank Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että sain mahdollisuuden tämän asian esitellä. Olen ollut tämän valtuuskunnan puheenjohtaja tämän kauden alusta vuodesta 2009 ja tämä on ensimmäinen mahdollisuus, joka minulle on nyt tullut, että saan puhua AFETissa, joten kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta. Ensinnäkin sanoisin, ja varmasti Helga Schmidt puuttuu myöskin tähän, mutta haluaisin sanoa, että pidän erittäin hyvänä neuvoston edistä kannanottoa joustoa Palestiinan Israelin välisen rauhanprosessin liittyen. Tämä on erittäin tärkeä tilaisuus, jossa uudestaan otettiin esiin EUn kanta. Kohdassa kymmenen erityisesti, jossa sanotaan, että tehdään yhteistyötä väliaikaishallinnon kanssa, jota tässä sopimuksessa on esitetty. Ja esitettiin siis uudestaan muistaakseni kohdassa neljä Euroopan unionin kanta, joka hyvin selkeästi esitettiin joulukuussa 2009. Pitäisin myöskin hyvänä sitä, että Baronetar Ashton on sanonut, että hän pyrkii nyt aktivoimaan kvartetin, jotta voidaan vastata nykytilanteeseen. Kuten on jo sanottu, tämä matka Itä-Jerusalemiin ja muihin länsirannan kohteisiin toteutui huhtikuun lopulla. Valtuuskunnalla oli edustajia monesta puolueryhmästä. Me kävimme keskusteluita ja pääsen edustajien kanssa. Tapasimme sieltä kaikki ryhmät, tapasimme kansalaisjärjestöjä, erityisesti ihmisoikeuskansalaisjärjestöjä, jotka ovat Länsirannalla itä Jerusalemissa – aktiivisia ja myöskin YK on ihmis humanitaarisen avun toimiston edustajia Itä-Jerusalemista. Tämä on maaliskuulta tältä vuodelta hyvin tuore raportti humanitaarisesta huolenaiheista Itä-Jerusalemista. YK on tunnustamista ongelmista siis kyse. Käännelemme, tapasimme, tai ensinnäkin Sanoisinko, että Itä-Jerusalemin edustaja vahvisti meille sen, mikä oli meidän odotuksemmekin melko synkissä olessa lähdimme sinne. Tämmöisimme perheitä tai Jerusalemissa. Kävimme Hebronissa ja näimme tuon yhteyden paikallisten palestiinalaisten edustajia. Kävimme moskeijassa, jota käyttävät myös alueen juutalaiset. Me kävimme keskusteluita näiden Perheiden kanssa kävimme myös Turkarimissa. Tapasimme siellä komiteoita, jotka nostavat vastarintaa ilman väkivaltaa nuoria ihmisiä, jotka pyrkivät saamaan nuoret pois väkivaltaisuuden tieltä, ei reagoitaisi väkivalloin tilanteeseen. Pyritään rauhanomaisten mielenosoitusten kautta vaikuttamaan tilanteeseen. Hyvin mielenkiintoinen hanke, kun ajatellaan, mitä alueella muutoin tapahtuu. Että siellä on ainakin yksi tällainen myönteinen kehitys. Näimme tietenkin Israelin turvallisuusmuurin vaikutukset. Kylät on jaettu, jotkut tilat ja ihmiset on näin eristetty. Kulkeminen on hankalaa ja tämä aiheuttaa ongelmia ihmisille, jotka haluavat siellä kulkea. Itä-Jerusalemissa tapasimme ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka olivat menneet naimisiin ihmisten kanssa länsirannalta, mutta koska heidän puolisonsalla, puolisolla on ollut Jerusalemin henkilöllisyystodistusta, he eivät voineet tavata – ja jos lähdettiin Ramallaan asumaan, niin silloin menetetään Jerusalemin henkilökortti, henkilöllisyystodistus. Nämä ongelmat on hyvin kuvattu tässä YK-kertomuksessa raportissa, jota suosittelisin jäsenille oikein lämpimästi. Johtopäätökset matkastamme sitten valtuuskunta, jossa oli eri puolueiden edustajia – oli yksimielisesti sitä mieltä, että jos ajatellaan, että Yhdysvallat ei edennyt alulla tässä yhteydessä, niin palestinaisten kesken, joita tapasimme, ja muutkin olivat sitä mieltä, että kvartetti oli oikeastaan kuollut sillä hetkellä. Siinä ei ollut mitään henkeä. Ne EUlla oli kriittisen tärkeä rooli siinä, että pyrittäisiin nyt potkaisemaan liikkeelle tämä prosessi uudestaan. EU voisi osoittaa arvonsa alueellisenakin pelaajana ottamalla myönteistä kantaa samantyyppisesti kuin Egyptissä, Tunisiassa ja niin edelleen ottaen huomioon, miten pitkäaikaisesta konfliktista on kyse. Kaikki tapaamamme olivat sitä mieltä, että aika on nyt kulumassa loppuun. Jatkuva paine palestiinalaisten suuntaan ei ainoastaan Itä-Jerusalemissa, vaan muuallakin länsirannalla. Että tämä paine johtaa siihen, että kun yhä useammat palestiinalaiset eivät pääse kulkemaan, kun ajatellaan uusia siirtokuntia, siellä nähdään – koko ajan tällaisia pieniä palestiinalaisalueita, jotka eivät ole yhteyksissä millään tapaa, paitsi vanhojen teiden kautta ehkä. Ja tämä luo ongelmia alueellisille ihmisille, kun kymmenessä minuutissa ei enää pääsekään, vaan matkaan kuluu kaksi tuntia. Siellä on monia tarkastuspisteitä ja niin edelleen. Ja poliittinenkin ongelma siinä, että ei ole tällaista palestinalaisaluetta, jossa on yhteyksiä? Miten voidaan luoda palestinalaisvaltio, jos on kyse näin pirst- pirstaloituneesta alueesta? Eli paikalliset ovat hyvin huolissaan tästä kehityksestä. Kaikki, jotka valtuuskunnan matkalla olivat, olivat samaa mieltä – siitä, että nyt näyttää lähes mahdottomalta. Jos jotain tehdään oikein nopeasti, näyttäisi mahdottomalta, että voitaisiin saada vuoden 67 mukainen palestinalaisvaltio. Mitä vaihtoehtoja tässä on? Yksi valtio. Kuka uskoo, että tämä on pysyvä mahdollinen ratkaisu? Jos ajatellaan väestöryhmiä, jotka ovat kiistelleet näin pitkän aikaa. Itä-Jerusalemin, en puhu nyt yksityiskohdista pitkään, koska tässä on paljon aiheita, johon voitaisiin kiinnittää huomiota, mutta Itä-Jerusalemissa paine koulutuksen alalla on valtavaa. Noin 1400 huonetta palestinalaisille puuttuu Itä-Jerusalemista. Eli paikallisviranomaiset, joita tietenkin johtavat Israelin valtio Itä-Jerusalemissa. Siellä on käytetty aivan liian vähän varoja tällaisen peruspalvelun. Mainitsin jo sen, miten sitokunnat kehittyvät Itä-Jerusalemissa ja monessa kaupungissa ja näin syntyy valtavasti jännitteitä. Mutta voitaisiin sanoa, että matka oli kahdessa osassa – melko synkät pari päivää, pessimistiset pari päivää aluksi. Ja sitten kolmantena päivänä PLCn tapaamisessa Hamasin jäsen, joka oli siellä paikalla myös, sanoi, että nyt on allekirjoitettu Kairossa tällainen sopimus. Olimme hyvin yllättyneitä, kun olimme juuri tavanneet ulkoministerin, joka oli antanut ymmärtää, että kokous on kyllä käynnissä, mutta ei mitenkään annettu ymmärtää, että se saataisiin tällaisen päätöksen. Lähes kaikki, pääsen kaikki edustajat olivat todella innoissaan siitä, että tähän sopimukseen oli päästy ja kaikkialla, missä kävimme sen jälkeen, kaikki kyselivät vain sitä, mikäköhän Euroopan reaktio on, tunnustetaanko uusi hallinto ja teknokratit, joita on ehdotettu uuteen hallituksen ja miten tehdään vaalien tuloksen kanssa vai tehdäänkö niin kuin vuonna 2006, että ei hyväksytä tätä tulosta. Minun on sanottava, että jos ajatellaan mitä Egyptissä tapahtui, mitä on tapahtunut Tunisiassa, emme pystyisi ajattelemaan tilannetta, jossa oikein hoidettujen avoimien reilujen vaalien tulosta ei tunnustettaisi. Toivottavasti olen oikeassa siinä, että Euroopassa tehtäisiin samaa virhettä jälleen. Mutta jälleen tuo todellinen optimismi oli hyvin selkeästi nähtävissä. Siinä oli muutos hengessä, mutta paikan päällä, jos ajatellaan neuvoston eilistä julkilausumaa, niin prosessi on edelleen jumissa. Meidän pitää katsoa, miten Eurooppa voi tukea siinä, että saadaan nyt tilanne tai kehitys uudestaan liikkeelle. Minun mielestäni presidentti Obaman julkilausuma viime viikolta on tärkeä. Tiedän, että jolla on eli varaumia sitä, että hän ei sano tiettyjä asioita siirtokunnista ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se oli tärkeä ja Eurooppa on ottanut eilen selkeästi kantaa ja meidän on edettävä kaikkien näiden tärkeiden kysymysten osalta. On sanottava myös, että ulkoministeri, jonka tapasimme, palestinalaisministeri selkeästi sanoi meille, että totta kai he toivoivat edistystä YKssa syyskuussa, joko jäsenyyden kautta. Meille sanottiin selkeästi, että tuo määräaika ei ole lopullinen. Jos neuvottelut ovat käynnissä ja jos keskusteluita käydään rajoista, niin tuota määräaikaa voidaan kyllä muuttaa. Varmasti tämä viesti on jo välitetty myös osapuolille. Joo, ne tätä hetkeä totta kai. Mutta se on kuitenkin selkeä merkki siitä, että tiettyä joustavuutta nyt on jotta voidaan siirtyä eteenpäin. Koska ketkään tapaamamme palestiinalaiset eivät ole sitä mieltä, että rauhanomainen tulevaisuus voisi olla mahdollista ilman neuvotteluita Israelin kanssa, ilman että Israel myös turvaa oman tulevaisuutensa, mutta he vetosivat myös siihen, että palestiinalaiset myös tarvitsevat turvallisuutta. He eivät voi elää tilanteessa, jossa hetkellä millä hyvänsä heitä saatetaan pommittaa. Eli Rauhan on perustuttava vastavuoroisen kunnioituksen ja rauhan varaan. Tämä varmasti meidän tulisi pitää mielessä. Lisäksi minun on sanottava, että päätämme puheenvuoron ihan nyt, mutta Agence France raportista olen kuullut, että palestinan johtaja sanoi, että he eivät aio lähestyä sitä suuntaa, että yksipuolisesti esitetään itsenäisyys. Tässä on ehkä ero verrattuna siihen, että haetaan YK-jäsenyyttä. Mutta lopuksi pari seikkaa paljonkin olisi sanottavaa, mutta lopuksi kaksi asiaa. Ensinnäkin, mielestäni nykyoloissa olisi tärkeää se, että parlamentilla olisi olemassa jonkinlainen mekanismi, jonka kautta seurataan, mitään käynnissä. Minun ehdotukseni olisi seuraavanlainen. Enkä ole Hanske Petteringin tai kenenkään muunkaan kanssa puhunut tästä, mutta Ehkä AFET voisi ajatella sitä, että lähidän työryhmä ehkä valvoisi kysymystä, seuraisi sitä, raportoisi AFETin ja koko parlamentin. Tärkeää olisi myöskin, että parlamentissa kokonaisuutena keskusteltaisiin lähidän rauhanprosessista. Erityisesti tiedän, että siinä on laajempiakin kysymyksiä, mutta tämä erityiskysymys varmasti olisi tärkeä jäsenet saisivat mahdollisuuden keskustella siitä. Näin ottaisimme ehkä päätöslauselman kautta myös kantaa ja näin annettaisiin Euroopalle vahvempi rooli kvartetin käymissä neuvotteluissa myös palestiinalaisten ja Israelin kanssa. Paljon kiitoksia. Ennen kuin avaan keskustelun, ehkä on hyvä kuunnella, mitä sanottavaa on rouva Helga Schmidtillä. Hän voi päivittää tietoimme tilanteesta sitten jälkeen. Kuulemme puheenvuorot. Thank you very much um, and thank you for inviting me. Kiitoksia, että kutsuitte, että sain mahdollisuuden esittää puheenvuoron. Haluaisin ottaa esi- tai mm, käsitellä moniakin kohtia, jotka otettiin esille ja sanon, että olen samaa mieltä monien kanssa. Yhdessä en ole samaa mieltä, sanonut sen heti alkuun, ja se on se, että kvartetti olisi kuollut. Se ei ole sitä. Mielestäni EU on ollut olennainen sen henkiin herättämisessä. Kvartetti ei ole saavuttanut vielä sitä, mitä olisimme, sen halun, mitä olisimme halunneet sen saavuttavan. No selitän sitä enemmän. Olemme olleet olennaisessa asemassa, kun olemme saaneet kvartetin takaisin toimintaan. Helmikuussa oli kokous, jossa puheenjohtajana oli ja isäntänä korkea edustaja Münchenissä. Tarkoitus siinä vaiheessa oli saada aikaan lausunto vartetilta, joka olisi auttanut molempia osapuolia palaamaan neuvottelupöytään. Tämä tapahtui helmikuussa, kun Egyptin tapahtumat ja muuallakin tapahtumia alkoi olla. Se ei siis ollut oikea ajoitus ja sillä hetkellä kvartetin lähettiläät, ne heille annettiin tehtäväksi pitää monia kokouksia neuvotteluiden kanssa sekä molemmilta puolilta, jotta voitaisiin nähdä, että mikä, mitä tarvittaisiin, jotta osapuolet palaisivat neuvottelupöytään. Oli monia neuvottelukierroksia. Palestiinan osapuoli, Israelin osapuolelta oli edustajat molemmilta hyviä tapaamisia myöskin Brysselissä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin itse asiassa kävi. Täytyy lykätä kahdesti kvartetin edustajien kokouksia, mutta Pariisissa ensi viikolla tavataan ja mainitsit presidentti Obama puheen ja sehän on luo hyvää hetkeä tälle. Mutta olin korkean edustajan kanssa viikolla Washingtonissa juuri ennen tätä puhetta ja Jordanian kuningas sattui olemaan siellä myös ja Tämä oli strategisesti hyvin tärkeä hetki ja korkean edustaja esitti sen näkökohdan kaikille Washingtonin päättäjille, että selkeä viestiä tarvittiin ja pidimme oikein hyvänä presidentti Obaman puhetta ja tietysti, kun hän viittasi rajoihin, että ne perustuisivat 67 vuoteen, niin että molemmilla asepuolilla olisi turvalliset rajat ja että Israelin turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon ja sopimus pakolaisten ja Jerusalemin asemasta. Nämä ovat EUn vakiintuneita kantoja, niihin on viitattu. Meillä oli tärkeä ulkoasioiden neuvosto eilen siihen viitattu. olette viitanneet sen johtopäätöksiin. Ne vahvistavat meidän kantamme. Meidän kantamme on vaatia suoria, suorien neuvottelun aloittamista. Joulukuu mainittiin. Israelkin on maininnut, että joulukuun aikaraja voitaisiin muuttaa. Se on pääneuvottelijoilta kuultu meidänkin puoleltamme. Meillä on heidän arvionsa, että jos, jos neuvotteluprosessi on syyskuun mennessä käynnissä, niin ei nähtäisi tarvetta mennä yleiskokoukseen. Näin kvartet ja EU pyrkivät ottamaan osapuolia palaamaan neuvottelupöytään. Meillä on tarpeen, koska on monia asioita, joita voidaan vain neuvotteluissa ratkaista. Ei ole kyse pelkästään rajojen turvallisuudesta, monia muita tärkeitä asioita kuin sähkö, vesi ja monia muitakin asioita. Olemme tehneet myös selväksi, että emme halua sitä, että yksipuolisia liikkeitä tehdään kummallakaan puolella äh, uudisasukkaita Israelin puolelta. Meidän mielestämme ne ovat laittomia Ja ne ovat esteen rauhalle myöskin tiedotusyhdessä on korkea edustaja totesi tämän, mutta tarvitsemme neuvotteluratkaisua ja siksi emme halua yksipuolisia liikkeitä. Palestinalaisten ryhmittymien sopuun sitä olemme tietysti pitäneet hyvänä ja olemme pitäneet hyvänä, että Kairon allekirjoitustilaisuutta ja olemme sanoneet niin selvästi, että oli tärkeä askel kahden valtion ratkaisua kohti. Mutta tietysti ymmärrämyksemme on se, että osapuolet pidättäytyvät väkivallasta ja sitoutuvat aiempiin sitoumuksiin ja sopimuksiin, mihin kuuluu tietysti Israelin olemassaolo-oikeus. En halua puhua liian pitkään, viimeinen kohta, koska täällä on kerrottu kokemuksista matkalta EU. Ja palestinaiset tämä tunnustavatkin, olemme olleet johdonmukaisin ja luotettavin avunantaja Palestinan ihmisille. Olemme antaneet noin 500 miljoonaa euroa apuna vuosittain EUn budjetista, mukaan lukien Palestinan pakolaisille UNVAN kautta kahdenvälisen avun lisäksi, jota antavat jäsenvaltiot, mutta haluan sanoa tässä myös, että olemme olleet eturintamassa, kun on avattu Kaasan politiikkaa. Kaasan tilanne on edelleen huolenaiheena kovastikin, mutta korkea edustaja sinne meni ensimmäisenä ulkoministeriöiden kanssa on mennyt sinne kahdesti jo, ja olemme johdonmukaisesti vaatineet politiikan muutosta. Ei pelkästään niin, että humanitaarinen apu, apu pääsee sinne, vaan että avaudutaan johdonmukaisesti ja muutetaan politiikkaa niin, että kansa voisi käydä normaalia vaihtoa ulkomaailman kanssa. Esimerkiksi kun puhutaan kaupasta ja olemme tarjonneet tukeamme palestinalaisille tässä erityisesti, kun puhutaan siitä, että pitää parantaa rajanylitystä ja autetaan paljon astinalaisia suoritumaan velvollisuuksistaan siinä. Vini. Hyvä. Kiitos. Täällä on luettelo ensimmäisenä. Atkins. Chairman, and I've had the privilege... minulla on ollut ilo olla kahdessa valtuuskunnassa Israelissa ja Palestiinassa ja Roosan iloisella johdolla. Kiitokset hänelle. Hän on oikea mies oikealla paikalla. En nyt ollut mukana, mutta meillä oli vaalit maassamme. Hän otti esille paljon asioita, niihin kaikkiin ei voi nyt mennä, mutta moni valtuuskunnassa ollut hänen kanssaan voivat kertoa hänelle vielä yksityiskohdat tai vahvistaa nämä yhtyskohdat. Minä muistan viime kerralta, kun tohtori Ashray totesi meille, hän on palestinainen kristitty ja aika arvostettu, totesi meillä, että keskiyöhön on yksi minuutti aikaa enää. Herra De Rosas kai puhui nimenomaan tästä ajankohdasta. Minä haluaisin nyt, varmasti ymmärrätte, että yksi asia menisi ainakin perilleen mitä vähemmän EU ja parlamentti eri yhteyksissä, mitä enemmän tehdään jotain myönteistä eikä vain puhuta, niin jos ei jotain myönteistä aikaa, niin mitä ei tapahdukaan. Me, usein meitä on syytetty siitä, että me olemme maksajia, mutta emme pelaajia siellä, toimijoita. Olen samaa mieltä edellisen puheen kanssa kvartetista, sitä halveksi, tai ei ole mitään osaa. En Blairista tässä edes nyt edes puhu mitään, vaan ei oikein vaikuta sillä olevan mitään merkittävää osaa eikä arpaa. Mutta me voimme ja meidän täytyykin jotain tietää. Mutta puheenjohtaja, varmasti ymmärrettävää on, että parlamentti on jakaantunut tässä. Israel painostaa myös sen verran, että he haluavat viedä pohjan kaikilta keskustelulta ja avoitteilta, joita me ehkä teemme. On tärkeää, että Israel saa rajoistaan varmuuden, kuten tulevaisuudestaankin. Ylipäätään ajatellen sen olemassaolo, se on itsestään selvää, mutta se on syytä toistaa. Mutta kuten Bronssias totesi, myös palestinaiset tarvitsevat vakuudet siitä, että heilläkin on jonkinlainen tulevaisuus. Mitä minä nyt olen tavannut ihmisiä Hamasin piiristä, heidän kanssaan pitäisi puhua, kun ovat terroristeja, niin he ovat aika hyviä ihmisiä selvin ajatuksin jatkosta poliittisesti nyt ovat Faten kanssa yhdessä, niin varmasti meidän kaikkien toiveet, jotka ovat tästä olleet kiinnostuneita, saavat pohjaa uudelleen. Mutta Israel on painostettava nyt, niin että se ymmärtäisi sen, että mitä Obama sanoi, niin se kyllä toteutuu. Heidän täytyy ymmärtää, ymmärtää että rajat ovat turvalliset, mutta siirtokunnista on luuttava. Muurion on murruttava. Gaasalle on saatava pääsynsä ja vapaa liikkuvuus kaikille palestiinalaisille on sekin taattava. Etelä-Afrikan diplomatit totesi minulle viime kerralla, kun olin siellä, että jos ajatellaan, että apartheid oli pahasta Etelä-Afrikassa, niin tulkapa tänne katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Se on aika surullinen käsitys. Ja lopuksi puheenjohtaja olen Pronsiassa kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy käydä laajaa keskustelua niin että olisi jotain myönteistä tulostakin toivottavissa, oli kyse kaupasta, politiikasta, rahoituksesta tai mistä tahansa, jostain tietystä politiikan lohkosta, mutta meidän täytyy olla siellä toimijana eikä vain maksajana. Nyt meillä on hyvä tilaisuus ja siihen on tartuttava. Kiitos. Auken vihreistä. I was part of... Kiitos paljon. Minä olin valtuuskunta matkalla mukana. Olen valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Vastin valtuuskunnan. Ja tuen täysin Porosios de Rossan puheenvuoroa. Raputin terroristista. Hän muistutti aina siitä, että kun Yhdysvallat aivat Sinn Feiniä neuvottelemaan. Sinn Fein oli terroristilistalla. Ihan noin sivuhuomiona. Meidän pitäisi kysyä neuvostolta ja korkea edustaja Ashtonilta, mitä tarkoitatte? Niin, hyvä julkilausuma tuohon eiliseltä, mutta mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että kun aika on sopiva, kun tässä artiklassa kaksi niin sanotaan? Se, mitä kutsutaan rauhanprosessiksi on vain helpottanut miehitystä, joka on jatkunut ja jatkunut ja kaikkiin yksipuolisiin toiminnan lähdetty Israelista. Siirtokunnat yksipuolinen ja samoin sen muurin rakentaminen. Se, että ikään kuin luovuttiin Kaasasta, on yksipuolinen askel Israelin puolelta. Olisi hyvä, jos kaksi osapuolta tekisi työtä yhdessä, mutta meidän on muistettava, että oikeuksista ei voida neuvotella. Oikeudet on olemassa, rajat selkeästi kansainvälisen oikeuden mukaan. Mietyksestä on luovuttaa, sitten voidaan puhua pakolaisista, miten hoidetaan tämä ja tuo. Tärkeää, että kaksi itsenäistä valtiota keskustelee näistä asioista, mutta lopulta on todettava jälleen, että aika on todella kulumassa nyt loppuun. Yhden valtion ratkaisu olisi todella tuhoisa. Tapasin monia palestinalaisnaisia, jotka ajattelivat, että ehkä sitten ensimmäistä kertaa EU ehkä hoidettisi siitä, että noudatetaan ihmisoikeuksia, jälleen vastustetaan, kritisoidaan ihmisoikeusrikkomuksia. Ehkä tämä on ihan oikein, mutta varmasti vuosikymmenten väkivalta ja viha olisi lopputuloksena. Olisi todella tuhoisaa luopua tästä ajatuksesta kahdesta valtiosta. Neuvotellaan, neuvotellaan, hoetaan rauhanprosessia, mutta koko asia ei edisty mm, ollenkaan Käsittääkseni Intan päätös oli nyt sellainen, että se pieni, pieni vaikuttamisen mahdollisuus, joka meillä on, heitetään pois. Nämä todella nämä välineet, jos niitä ei käytetä, vaan nostetaan Israelin suhteet uudelle tasolle, niin silloin kyllä koko EUn asema, koko tuolla alueella, huomaa, että EU käyttää tällaisia kaksinaisia standardeja particularly... No niin. Aina joudun viittaamaan ajankäyttöön, ikävä kyllä, mutta 2030 on lopetettava. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5 puheenvuoropyyntöjä vielä. Ja, ja lyhyt vastaus kuvittelisin De Rossalta. Siis lyhykäisesti pyydän. Brock. Brock. Herr Vorsitzender, lassen Sie mich einige wenige Bemerkungen machen. Puheenjohtaja, muutama huomio. mielikysymykseni. Milloin EU päättää kvartetin puitteissa yhtäläisestä roolista Yhdysvaltain kanssa, että siitä otettaisiin vaarin, eikä oteta pelkästään avustajan roolia? Se on tärkeä kysymys mielestäni, mitä tulee myös ongelman ratkaisuun ja mitä tulee hyväksyntään sille koko alueella. Vain jos Eurooppa ja Amerikka ovat johtoasemassa yhdessä kvartetissa, niin silloin on uskottavuutta sille, että prosessi kahden, ratkaisun, kahden valtion ratkaisulle tuo mukana myös turvallisuusratkaisut, jotka ymmärretään molemmilla puolilla. Ja se on erityisen tärkeää. Turvallisuustakut on sinänsä jo ongelma. Voidaanko syyttää Israelia? Voidaan keskustella syystä, että miksi Hamas on asemassa kaistalla, missä se on. Siitä, siitä voi olla eri käsityksiä. Oliko ne muna vai kana, mutta niin kauan kun Palestiinan puolella on tämä vahva voima, joka edelleen virallisesti kieltäytyy kahden valtion ratkaisusta kieltää tunnustamasta sitä, että Israelilla on olemassa oikeus, niin se on myös ongelma, jota täytyy katsoa silmiin. Ja tietysti kritiikki esiintyy Israelin asukas, asutuspolitiikkaa kohtaan, se on varmasti myöskin yhtä vakava ongelma. Joten sen vuoksi pitää antaa arvoa sille, että tälle prosessille pitää saada tukea molemmilta puolilta. Jos tässä ei ole, jos molempia osapuolia ei tarkisteta yhtäläisesti ja neutraalisti, niin sitten on ongelmia sille, että tämä prosessi menisi järkevästi. Ja se onnistuu vain sillä edellytyksellä, että se tehdään yhteistyössä Arabiliiton kanssa ja muiden arabivaltioiden kanssa ja siinä Se tietysti liittyy siihen, että minkälaisia demokraattisia kehityksiä näissä maissa on. Niillä on on tietysti vaikutuksensa israelinen asemaan, jota emme tähän mennessä ole tunteneet, emmekä vielä tunne, eikä Israelikaan tunne näitä vaikutuksia. Ja sillä on omat turvallisuusvaikutuksensa ja ne täytyy ottaa tähän prosessiin mukaan. Ja uskon myös, että koko alueen kannalta tämän konfliktin ratkaiseminen on tärkeää. Että sitä ei voida käyttää alibina millekään muunlaiselle toiminnalle. Kollega Kill Nielsen. Kill Nielsen seuraavaksi. Si, de me donner la parole. Kiitos puheenvuorosta. Todellakin voidaan panna merkille, että te Rosas esitti tärkeän vetomuksen. Me tarvitsemme keskustelua parlamentissa. Se on ihan selvää, että se edellyttää pitkää keskustelua. Tuen hänen esitystään. Palatakseni vielä joihinkin kommentteihin täällä. Ongelman ratkaisuna herra Broksen totesin, että se on tärkeä kuin alueelle. Se on oikeastaan kaikille kaupungeillemme tärkeää, myös jos ajatellaan omien alueittemme rauhallista eloa. Tästä kuuti myös yksi ajatus siitä, ettei tätä tilaisuutta menetettäisi. Euroopan unioni olisi menettämässä tilaisuutta Pelkään, että olemme jo menettämässä tilaisuutta, jos ajatellaan kansalaisyhteiskunta joutuu kärsimään tästä kaista, kun me emme tee hommaamme. Tämä boikotti esimerkiksi PDS, että monissa maissa siirtokunnasta peräisin olevia tuotteita boikotaan, niin se on Ranskassa todellakin kasvamassa, koska tässä ei pystytä edes jäljitettävyyttä selvitettämään Islannin assosiointisopimuksen yhteydessä, eli kunnioitettaisiin kansainvälistä oikeutta ja Geneven yleissopimusta. Todellakin tässä on selvä tuomitseminen kansalaisten taholta. Myös ajatellaan Kaasaa ja sen eristämistä, kuten täällä moni on nähnyt Kaasalla usein otteeseen. Humanitaarinen tilanne on sietämätön. 60 prosenttia väestöstä on alaikäisiä lapsia. He maksavat hinnan joitakin puolesta, jotka 26 äänestivät tavalla, jota me hyväksyä. Se on järkyttävää Tämä vain ruokkii koston himoa ja, ja sitä, että kannetaan kaunaa. Viime vuonnakin huomattiin tämä, että vaikuttaa, että Israel olisi nyt reagoinut ainakin jonkin verran, että tätä saatua hiukkasen purettiin, mutta hyvin vähäisellä tavalla ja se oli pelkkää kuvitusta. Siellä on nyt 15 alusta valmisteilla menossa Kaasaan useista maista Euroopassa – Ranskassa rauhan alus, Kaasan alus on nyt valmistelun alla ja se on saanut ihan uskomattoman kansalaistuen. Monia merkittäviä julkisuuden henkilöitä, siis politiikan ulkopuolelta journalisteja, on vedonnut tämän Kaasan aluksen tukemiseksi. Minä sanoisin täällä, että minä toivon, että rouva Ashton ja hänen yksikkönsä tekevät tarpeellisen Israelisten viranomaisten puolella sen takamiseksi, ettei tule verilöylyä, kuten viime vuonna, että näitä rauhanomaisia väkivaltaa välttäviä aktivisteja vastaan hyökättiin, että tämä voitaisiin purkaa tämä saarto. Gomes. Kollega Gomes, noise ja morva ja pyydän minuutti, puolitoista minuuttia. Muuten ei jää aikaa vastauksille. Very briefly, I want to second. Ihan lyhyesti. Tukisin sitä ajatusta, jonka Bronsias esitti, että olisi Ashton tai kuka nyt olisi mukana, että voitaisiin keskustella saada parlamentin kanta. Asiat eivät ole entisellään. Emme voi sallia tämän tilanteen jatkuvan. Arvoinvaltioiden kevät on kyllä muuttanut tilannetta Israelin kannalta. Kyse ei ole nyt Israelista, mutta on kyllä tulevaisuudessa, jos mitään ei tehdä, joten tiukka tiukka kanta vaaditaan neuvostolta sitä, että neuvosto ottaa nyt johtoaseman. Ei kyse ole ainoastaan siitä, että tasavertaisesti Yhdysvaltain kanssa vaan tehdään niin kuin hyväksyttiin edellinen julkilausuma. Kyse on siis koko Israelin ja Palestinan tulevaisuudesta. Noiser, uh, um, please. Noiser, pyydän, olkaa hyvä. Uh, vielen dank. Ich war auch mit... Kiitos kovasti. Minäkin olen Lentävän valtuuskunnan jäsen. Ja monia yksityiskohtia voisin kuvata, jotka tekevät selväksi, että tämä vaino on tullut brutaaliksi, jotka tekevät selväksi sen, että humanitaarinen tilanne on edelleen heikentynyt. YK on riippumaton miet- raportti on selkeä osoitus tästä mielestäni. Eurooppa parlamenttina meitä nyt, meillä on nyt velvoite. En nyt halua miettiä parlamentin jäsenenä koko ajan, että pitääkö vartettia vahvistaa, pitääkö neuvoston toimia. Meidän täytyy esittää oma osamme. Ja parlamenttina täytyy ottaa selkeä kanta tässä ja oikeaan aikaan syyskuussa. Tuli päätös YKssa. Ja Euroopan täytyy ottaa oma kantansa, muuten menetetään uskottavuus arabimaiden silmissä, jos nyt tässä historiallisessa tilanteessa, kun tämä Hamasin ja Fatahin äh, sopuprosessi esiintyy, esittyy, niin tässä meidän täytyy tukea Palestiinaa. Morvai, il collega Mor... Morvai lopuksi. Thank you very much. Uh, due to time pressure, I would just... Äänipaineiden vuoksi kysyisin vain tosiasiassa kysymyksen ulkosuhdehallinnon edustajalta. Rova Ashton mainitsi, että Euroopan unioni, siis veromaksajat, maksavat 500 miljoonaa euroa vuosittain apuna Palestiinan väelle. Minä kysyisin, Onko Israelin valtio maksanut vahingonkorvauksia he Israelin aiheuttamasta va- vahingosta? Onko Euroopan unioni koskaan vaatinut, että Israelin valtio maksaisi tästä vahingosta, kun se on rikkonut kansallista oikeutta, kun ajatellaan laitonta hyökkäystä Kaasaa vastaan? Vai onko tämä ikään kuin sääntö, että sairaanhoitajat, palomiehet ja kaikki muut joutuvat maksamaan sitten näiden teiden rakentamista, rakentamisesta, kun Israelin valtio on tuhonnut. La, la conclusione. Sitten yhteenveto lyhykäinen, kaksi minuuttia, puolitoista minuuttia de Rossa ja Rova Schmidt. Signora Schmidt, preg. Rova Schmidt ensin ja sitten de Rossa. Very äh, briefly, because we have to close yeah. that. Ihan lyhyesti, koska nyt ollaan lopettamassa. Uh, okay, 6.30. Tuof, puhun ihan lyhyesti. Kysymys siitä, koska Euroopan rooli saa johtoroolin äh, kvartetissa Yhdysvallat, YK, venäläiset ja EU – Johto kai on siinä, että kun Euroopassa tavataan, niin puhetta johtaa Euroopan puoli YK on tiloissa, niin silloin muodollisesti YK. Muuten kannat, EUn kannat ovat selkeät vuonna 2009 jo, ja nyt sovintoon. Ja kyse on lähinnä täytäntöönpanosta. Siksi kai on tärkeää, että kvartetti saadaan uudestaan liikkeelle. Me tarvitsemme molempia osapuolia, molempia täytäntöönpanemaan ja siksi yksipuoliset askeleet eivät edistä asiaa. Vahingonkorvauskysymys. On sanottava, että Israel on pitkään ollut myöskin iskujen kohteena – Gaasan raketiskujen kohteena, eli tämä on asia, joka usein unohdetaan. Ja loppuyhteenveto. Kiitos kovasti, ettei tässä nyt mennä sivuraitelle tai päiväylille. Ajatellaan, mitä vahinkoa Israel on aiheuttanut. Minä olin ymmärtänyt niin, että Israel on maksanut YKlle korvauksia kahden, kaksi vuotta sitten käydyn sodan vahingoista mutta ei tietenkään meille mitään korvata, koska mehän annamme nämä laitokset palestinaisten käyttöön, kun on valmiita. Olen ymmärtänyt ainakin niin, että palestinaisten pitää sitten vaatia vahingonkorvausta näiden laitosten tuhoista. Mutta Hamasista vielä, eiköhän se pitäisi hoitaa nyt pois. Hamas ei ole mikään yksittäinen järjestö. Kaikki vapautuksen, vapautuksesta peräisin olevia järjestöjä järjestön lailla. Siellä on poliitikkoja terroristeja, mutta se on ikään kuin kehityksen alla se, että ovat tämän nyt allekirjoittaneetkin, on osoitus myös tästä, että meidän pitäisi löytää keino puhua heidän kanssaan, eikä neuvotella, mutta ainakin puhua heidän kanssaan, että he tulisivat vielä enemmän mukaan prosessiin kehittäisivät sellaista kielenkäyttöä, jota tarvitaan Israelin rauhoittelemiseksi, ajatellen sen tulevaisuutta ja turvallisuutta ja niin edelleen niin päin pois. Muuten emme ole vakavissamme. Jos emme ole kunnolla mukana, emme ole silloin vakavissamme. Se on hyvä pitää mielessä. Ja vielä ihan lopuksi sanoisin, että olen aivan sama mieltä sen kanssa, että neuvoston pitäisi antaa julkilausuma Selistä ne pitäisi vapauttaa, mutta että neuvosto sanoisi myös, että nämä 600 paljonesta lasta Israelin vankiloissa pitäisi heidätkin luovuttaa perheelle ja vapautta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että olemme tasapainoisina siinä, miten näihin puutumme. Minä tunnen Shelille ja hänen perheelleen täyttä myötätuntoa. Hänet pitäisi päästä kotiinsa, mutta siis humanitaarisesta maantaarista asia pitäisi ottaa molemmin puolin nämä lapset joutuvat sotilastuomioistuimiin. Kyllä heidätkin pitäisi vapauttaa. Kiitos. Gracias. Hyvä, kiitoksia kaikille. Me palaamme asiaan huomenna aamulla kello yhdeksän. Kiitos.